So. Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Herra Busek. Herra Busekilla on toinen tärkeä tapaaminen ja saapuu hieman myöhemmin. Ja hän pyysi minua huolehtimaan vähän tehtävistä, kunnes hän tulee. Avaan tämän aamupäivän ITRI-valiokunnan kokouksen ensimmäinen kohta esityslistalla on esityslistaluonnoksen hyväksyminen. Se on ohjeistettu teidän kokouspapereihinne. Ja ilmoitan teille, että kohdat 12 ja 13 on vaihdettu keskenään niiden järjestystä. Muussa tapauksessa ei mitään huomaututtavaa, onko kommentoitavaa, ei ole täytä olevan. Näin ollen esityslista luonnos on hyväksytty kokouksen työjärjestykseksi. Ja sitten seuraava kohta on pöytäkirjojen hyväksymisen ja kokouksista. Pöytäkirjat kokouksesta on myös ohjeistettu teidän kokouspapereihin. Se oli kysymys 14. huhtikuuta, 20. huhtikuuta pidetystä kokouksista. Onko huomautettavaa, kommentoitavaa näihin pöytäkirjoihin? Näitä ei näytä olevan. Näin ollen ne on hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, tämän aamun asia on otsikko kohti Euroopan energiaunionia. Ja minulla on ilo pyytää esittelijää Marek Grobatsik, Kropatsikista ECRstä esittelemään tämän asia ja sen jälkeen me kuulemme eri varjoesittelijöiden puheenvuorot ja varjesittelijöiden jälkeen meillä on eh, eh, tästä Bieli Envi-valiokunnasta. Kovatsik, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja ja jatkan omalla äidinkielelläni. Kiitokset Ensinnäkin haluaisin kiittää ja onnitella jäseniä Euroopan komissiosta, jotka ovat nyt ottaneet tämän aiheen esille ja ryhtyneet työstämään eurooppalaista Euroopan energiaunionia. Tältä pohjalta toivottavasti Euroopan unionin energiariippuvuus riippumattomuustilanteeseen päästään myöhemmässä vaiheessa. Ja toisaalta energian toimitusvarmuus paranee ja energiaturvallisuus myöskin. Sitten hieman tästä mietinnöstä. Siinä lähdetään liikkeelle tai jatketaan siitä, mihin on tähän astisissa energiapakettia käsittelevissä mietinnöissä päädytty. Ja on huomioitu myöskin kaasutoimitusasetus ja siinähän mennään horisontti 2020 ohjelman linjausten mukaisesti. Tässä yhteydessä haluaisin todeta, että 60 prosenttia kaasu toimituksesta on tuotu ja sitten 90 eh, prosenttia raakaöljystä ja tämä vastaa noin miljardia euroa päivittäin. Se on hinta energiasta, jonka maksamme. Ja todellakin, kun tätä asiaa näin tarkastelee, voidaan todeta, että se on suurin kustannuserä, eh, jonka joudumme maksamaan. Ja se on hinta siitä, että olemme osa suurinta energia-aluetta maailmanlaajuisesti tarkastellen. Varsin monet jäsenmaat ovat täysin riippuvaisia energiatoimituksista ulkoapäin ja nimenomaan idästä päin. Ja tässä puhun nimenomaan kaasutoimituksista Venäjältä. Ja sitten jotkut jäsenmaat ovat riippuvaisia toimituksista pohjoisen Afrikan alueelta. Ja nämä energiatoimituslähteet ovat varsin epävakaat ja tärkeää olisi löytää vakaampia toimittajia. Selvää on, että erityyppisiin ongelmiin saatetaan energiamarkkinoilla törmätä. Sitten kun tarkastellaan hintoja Euroopassa, eh, hintamme ovat korkeammat kuin Yhdysvalloilla. Ja myöskin eh, korkeammat kuin esimerkiksi Kiinassa tai Intiassa. Kaasusta puhuttaessa voidaan todeta, että Euroopan unionissa hinnat ovat korkeammalla tasolla kuin Yhdysvalloissa. Ja joissain maissa jopa kaksin, kolme, nelinkin kertaiset verrattuna Yhdysvaltojen hintoihin. Ja tämä on seurausta juuri siitä, että olemme pitkälti, tai nämä maat ovat pitkälti riippuvaisia yhdestä toimittajasta. Ja kun sitten tarkastellaan asiaa kotitalouksien eh, kannalta vuodet 2012-2013, eh, hinnat nousivat kotitalouksien osalta noin 5 prosentilla. Ja sitten kun tarkastellaan strategiaa, joka on tämänpäiväisen keskustelun aiheena, on tärkeää tietysti, että siinä huomioidaan perussopimuksen mukaiset määräykset. Ja tämän osalta todetaan, että energia miksi on asia, joka jää jäsenmaiden toimivaltuuksien piiriin, eli itsemääräämisoikeus on jäsenmailla näissä asiassa, ja tämä on se perusperiaate, joka on koko ajan mielessä pidettävä, kun näistä asioista keskustellaan. Ja sitten eh, toimituksen hajauttaminen, toimitusten hajauttaminen Euroopan unionin markkinoita tulee kehitellä sillä tavalla, että nämä yhteenliittymät mahdollistuvat, kun puhutaan sähkön toimituksesta, mutta myöskin maakaasutoimituksista. Ja tällöin tietysti tarvitaan lisäinvestointeja ja on pyrittävä siihen, että yhtenäiset energiamarkkinat pohjautuvat hyvien verkostojen ja kaasu toimitusverkostojen perustamiseen ja näiden välisiin yhteyksiin. Kun sitten tässä yhteydessä tarkastellaan komissiota, komission rooli on koordinoiva. Komissio pitää huolen siitä, että ratkaisumallit ovat sellaiset, että ne ovat kaikilta osin yhteensopivia olemassa olevien määräysten kanssa. Mutta toisaalta komissio tarkastelee myöskin sitä, että kriisin aikoina jonkinlaiset hätäsuunnitelmat ovat olemassa ja niitä voidaan hyödyntää. Ja tässä nimenomaan infrastruktuurin rooli on tärkeä ja on tärkeää kiinnittää huomiota siihen ja näihin yhteenliittymäkysymyksiin myöskin. Toisaalta sopimukselliselta kannalta asiaan liittyy monia mielenkiintoisia seikkoja. Sopimuksissa on aukkoja esimerkiksi sen suhteen, miten päästä eroon näistä väärinkäytöslausekkeista, jotka kohdistuvat joihinkin kolmansiin maihin. Esimerkiksi silloin, jos jäsenmaa on täysin riippuvainen yhdestä toimittajasta. On erittäin tärkeää, että eh, Euroopan unioni on riittävän luova ja todellakin pyrkii saatamaan mukaan ne jäsenmaat, jotka haluavat tulla mukaan näihin energiasopimuksiin. Tietysti selvää on, että sisämarkkinasäädöksiä on kunnioitettava tässä yhteydessä ja myöskin VTO määräysten mukaisesti on mentävä kun tarkastellaan kaikkia herkkäluotoisia tietoja, jotka liittyvät tämän tyyppisiin menettelyihin. Eli luottamuksellisuuteen liittyvät seikat ovat tässä mukana myöskin. Mutta näissä neuvotteluissa komissiolla on valvova rooli. Ja on tärkeää pitää huoli myöskin siitä, että sopimuksissa ja sopimusneuvottelussa edetään avoimesti ja komissio on mukana neuvotteluissa edustamassa jäsenmaita, niitä jäsenmaita, jotka haluavat olla näissä sopimusneuvotteluissa osapuolina. Ja on olemassa luettelo niistä säännöksistä, joiden pohjalta pyritään välttämään nämä väärinkäytöslausekkeet tämän tyyppisissä sopimuksissa. Silloin kun arviointia tekee yksittäinen jäsenmaa, jonkinlaista yhtenäistämistä näissä menettelyissä tarvittaisiin ja paljon riippuu siitä, eh, miten paljon hyvää tahtoa on mukaan tulevilla jäsenmailla. Tietystikään kaikkia yksityiskohtia ei tarvitse julkaista, mutta on tärkeää, että myöskin yksityiskohdat tuodaan esiin ja muidenkin saataville. Näin varmistetaan se, että kaikkia kohdellaan eh, samalta lähtöviivalta. Ja sitten hieman hajauttamisesta, erittämisestä. Sehän on päätavoite tässä asiassa energialähteistä puhuttaessa – Meidän on katsottava, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa. Ja jäsenmaa, jäsenmainahan me olemme tietynlaisessa kilpailutilanteessa Yhdysvaltojen kanssa. Ja ajatus ja päämäärä olisi saavuttaa e, sama taso kaikin puolin, esimerkiksi elintaso kuin Yhdysvalloissa. Ja näiden Eh, säännösten pohjalta pyritään menettelyyn, joka ei syrjisi eh, mitään näistä lähteistä. Energiamiksin tulee sisältää fossiilisia polttoaineita, mutta myöskin uusiutuvia polttoaineita. Tähän tarvitaan nämä kaikki kolme pilaria, jotta saadaan aikaan hyvä toimiva energiaunioni. Ja näin pyritään varmistamaan eh, luottavat, luotettavat vakaat toimituslähteet. Ja juuri tämän vuoksi on pyrittävä mahdollisimman hyvin erittämään näitä energialähteitä. Ja tätä asiaa ehkä vielä tullaan kommentoimaan myöskin Atlantin toiselta puolelta TTIP-neuvottelujen yhteydessä, kun tarkastellaan vientimenettelyjä Eh, Yhdysvaltoihin päin, ja tähän liittyviä sääntöjä todennäköisesti tullaan muuttamaan. Tämä on olennaista varsinkin eh, liuskekaasusta eh, puhuttaessa. Mutta nyt tämä puheaikani alkaa tässä jo ylittyä. Pahoittelut. Mutta minulla olisi vielä, jos olette hyvä puheenjohtaja, kaksi seikkaa, jotka haluaisin mahdollisimman lyhyesti mainita. Enintään kaksi minuuttia vielä. Eli sisäiset energiamarkkinat olikin tässä jo esillä. Ja on tärkeää, että tällöin päädytään ratkaisuun, joka on sopiva kaikille jäsenmaille. Energiatehokkuus, se on myöskin tärkeä, erittäin tärkeä asia. Ja tässä yhteydessä on tarkasteltava uusia ratkaisumalleja ja keinoja säästää, varsinkin kun puhutaan kotitalouksien energian käytöstä. Ja tietysti rakennusala on tässä yhteydessä tärkeää huomioida myöskin. On pyrittävä sellaisiin ratkaisuihin, jossa lainsäädäntö ei ole liian tiukka ja hallitseva ja aiheuta näin rajoituksia tällaiselle energiatehokkaalle toimivuudelle pitkällä aikavälillä. On tarkasteltava indikaattoreita Ähm, erityyppisiä teknisiä ratkaisumalleja, jotka voisivat olla kestäväpohjaisia. Ja sitten kun tarkastellaan ähm, vähähiilistä taloutta ja hiilipäästöjä, on erittäin tärkeää pyrkiä tähän mahdollisimman äh, vähähiilisen energiatuotantoon. Ja tältä pohjalta olisi myöskin teollisuutta jatkossa kehitettävä. Ja hiilivuoton kiinnittävä huomiota, eh, mutta toisaalta ymmärrettävä, että tehtävät muutokset eivät heikentäisi mm, työ, työllisyystilannetta, johtaisi työpaikkojen menetyksiin joillain sosiaalisilla ryhmillä ei välttämättä ole enää varaa maksaa energialaskujaan, ja tilanne ei todellakaan saisi olla tällainen. Euroopan energiaunioni nimenomaan pyrkii siihen, että energiahintoja saataisiin laskettua noin 20 prosentilla. Ja tässä nämä 2020-2020 kultaiset tavoitteet todellakin pidetään mielessä, eli päästöjen vähentäminen 20 prosentilla, fossiilisten käytön vähentäminen 20 prosentilla, mutta myöskin on pyrittävä siihen, että tai ymmärrettävä, että saadaan PKT myöskin vastaavasti kasvuun. Kiitos. E, Kiitos. Seuraavaksi poliittisten ryhmien puheenvuorot. EPP, Andreas Bryl. Amen. First of all, Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kovasti Rakonobatsikia Konobatsikia hänen työstään, että niin nopeasti hän laati mietinnön ensimmäisen version ja antaa meille mahdollisuuden keskustella jo konkreettisesta ehdotuksesta. Energiaunioni on kenties uusi termi, mutta sen tavoitteet ovat meille hyvin tuttuja. Olemme keskustelleet valiokunnassamme näistä tavoitteista ja monta vuotta joten meillä on varmasti laaja yhteisymmärrys useasta aiheesta, vaikka pari asiaa varmaan on auki. EPPn puolesta painottaisin niiden asioiden merkitystä, joita kannatamme, eli energiapolitiikkaan, perustavitteita, kilpailukyky, kestävyyskyky, huoltovarmuus. Nykytalousympäristössä, kun kasvu on hidasta – Työttömyys on korkea. Pitää painottaa Euroopan teollista kilpailukykyä tukeaksemme työpaikkojen luomista. Alhaisten energian hintojen takaaminen loppukuluttajille on tärkeää Euroopan, Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi. Meidän täytyy estää hiilivuotoa globaalissa taloudessa. Ja tarjonnan hajottaminen on ehdoton vaatimus, parempi infrastruktuuri ja kattavat infrastruktuuri ovat tärkeitä. Täytyy pitää mieltä, että fossiilisten polttoaineiden rooli on vähenevä, mutta merkittävää ennustettavalla aikavälillä. EU on sitoutunut ilmastonmuutokseen vastaisessa taistelussa johtavaan rooliin ja vähähiilisen talouden luomisessa. Kysymyksen hillitseminen ja uudistuneet, uudistuvat energialähteet ovat tärkeimpiä keinoja tarttua tuonti riippuvuusongelmaan niin luoda vähän hiilistä taloutta. Jotenkin parten pitäisi olla kunnianhimoista ja edistää oikeita kannustamia erityisesti rakennusalalla, jotka kuluttavat noin 40 prosenttia EUn energiasta. Painostamme kunnianarvoisen lämmitysstrategian kehittämisen merkitystä. Energia täytyy olla johtajamassa energiatehokkuusta teknologisessa tutkimus- ja kehitystyössä ja uusiutuvissa energiassa muodoissa. Energian hallinnan puolella – Yksi vaikeista kysymyksistä on, että kukin jäsenvaltio täys, täysilainsäädännön täysin ja mukaan lukien kolmas energiapaketti. Sitten pari sanaa konkreettisista ehdotuksista. Edellisen hengessä pitäisi parantaa kilpailukyky ja kestävyys äh, ulottuvuuksia. Tässä esimerkiksi tasapainoisen tekstin e- e- aika skeptinen EU-tavoitteesta, jossa vähentäisiin tuontitavoitteista riippuvuutta vaikka kohtuulliset energiahinnat ovat tärkeitä, emme voi tukea ää, uusia kiinteitä tavoitteita ää, ai, tukku- ja tarjan alentamiseksi aikarajan vuoksi. Tässä kaikki. Mutta kiitos vielä esittelijälle. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Sanonato SND-ryhmän puolesta. Oh, grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ja haluaisin omalta osaltani myöskin kiittää Robatsikia tehdystä työstä, vaikkakin ensimmäiset vaikutelmamme tästä esityksestä ovat sellaiset, että näyttäisi siltä, että tässä on näkemyseroa sen välillä, mitä komissio omassa tiedonannossaan on esittänyt ja toisaalta sitten, mitä tässä esittelijä tekstissään sanoo. Eli sen sijaan, että pikkuhiljaa Euroopan parlamentti ja myöskin komissio pääsevät yhteisymmärrykseen, näyttää siltä, että kannat erkanevat toisistaan. Ja kerron lähemmin nyt näistä kohdista, joissa näitä näkemyseroja vahvasti on. Näistä oireista ikään kuin olemme kaikki yhtä mieltä, mutta mitä hoitoja kannattaa tarjota, niin siinä on sitten näkemyseroja. Ensinnäkin äh, rakenteesta tässä luetellaan äh, viisi pilaria, jotka komissio esittää, ja tutkimuskehitys, ja tämä hiilenkäytön vähentäminen, se sitten saa uuden äh, ulottuvuuden, sillä sitä käsitellään energiatehokkuuden yhteydessä – eri yhteyksissä. Ja sitten monet muutkin eh, hankalat seikat näyttäisivät menevän eri suuntaan kuin mitä parlamentissa aikaisemmin on esitetty, varsinkin kun tässä komissiokin on todennut, että on saatu aikaan edistysaskelia eh, toivottavasti edelleenkin, mutta selvää on, että kukaan ei toivo, että otetaan askelia taaksepäin. Ja tällaisen ongelman tässä nyt näkisin olevan Toivottavasti, kun nyt asioita tarkastellaan eri ryhmissä ja eri tahoilla, päädyttäisiin sellaisen lähentymiseen, joka todellakin lähtisi liikkeelle siitä, mitä komissio on esittänyt, ja sitten pikkuhiljaa voitaisiin jatkokehitellä aiheita eh, sen suuntaisiksi kuin mistä on sovittu täällä parlamentissa aikaisemmin. Tästä yhtenä seuraava esimerkki yhtenäinen järjestelmä, joka liittyy myös yhtenäisen hallinnointijärjestelmän energian osalta, ei sellaista järjestelmää, joka lähtee liikkeelle kunkimaan omista sopimuksista, eli siitä, että jokainen maa on täysin autonominen kotonaan tietysti tarvitaan yhteisiä tavoitteita, sellaisia poliittisia päätöksiä, joissa nähdään yhtenäiset hallintoviranomaiset näissä energiakysymyksissä ja sitten selkeät näkemykset näistä mainituista eh, viidestä pilarista, hinta, toimitusvarmuus ja totta kai sitten kokonaisuudessaan tämä osio, joka liittyy eh, kasvihuonepäästöihin tässä yhteydessä. Tarkoitushan olisi eh, pyrkiä siihen, että saataisiin pidettyä aisoissa ilmaston lämpeneminen. Ja erityyppiset ratkaisumallit, joita on esitetty tähän eh, hiilen käytön vähentämiseen ja energiasäästö, energiatehokkuuskysymykset ja kaikki seikat, jotka siis tähän suuntaan tähtäävät. Eli tämän huomen halusin esittää e, esittelijän suuntaan tietysti kaikille muillekin ja toivottavasti esittelijä voi yhtyä näihin näkemyksiin. Ja sitten e, en voi tässä vaiheessa muuta kuin todeta, että näyttää, että olemme kyllä varsin kaukana toisistamme. Kiitoksia. Seuraavaksi Alden nimissä valiokunnan varapuheenjohtaja. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. <clears throat> Ja Kiitän esittelijää hänen tekemästään työstä ja tästä luonnoksesta. Haluaisin ottaa esille vain muutaman keskeisen kohdan, johon me todennäköisesti esitämme tarkistuksia. No ensinnäkin tästä hallinnosta. Tässä mietinnössä painotetaan yhtenäisten energiamarkkinoiden kehittämistä ja tämä edellyttää tietenkin muun muassa uusiutuvien energialähteiden suurempaa käyttöä. Mutta miten tähän kaikkeen päästään? Meidän täytyy poistaa tiettyjä sääntelyesteitä ja muita esteitä energiamarkkinoiden edestä. Ja infrastruktuurin rakentaminen on yksi keskeinen elementti, mutta meidän täytyy mennä pidemmälle, varmistaa se, että kansalliset hallitukset soveltavat EU-lainsäädäntöä täysimittaisesti ja johdonmukaisesti ja myös täydentävällä tavalla. Ja mitä hallintomalleja sitten onkin komissiossa ja virastoissa, jotta olemme puhuneet usein, usein tässä valiokunnassa, kuten Aserissa ja Entsossa. Me emme, ilman näitä emme pääse näihin tavoitteisiin. On myös tärkeää painottaa sitä, että Euroopan parlamentin täytyy säilyttää oma roolinsa tässä prosessissa, erityisesti suhteessa muihin uusiin aloitteisiin, joita tullaan tekemään – energiaunionin puitteissa, niin ikään jäsenvaltioiden täytyy olla halukkaita liittymään mielekkääseen dialogiin e- Euroopan toimielinten kanssa. Ja tämä tuo mukanaan ongelmia esimerkiksi näihin näihin liitäntöihin. Niin. Energiatehokkuus ja kestävän kestävät energiamarkkinat ovat keskeisiä tekijöitä. Tehokkuus ja siirtyminen kestävään kehitykseen olisi, saattaa olla jopa, jopa byrokratia, byrokraattinen este yrityksille. Mutta jos, mutta jos lainsäädäntö pannaan hyvin täytäntöön ja siis siinä on selkeän se antaa oikean signaalin liike-elämälle ja sillä voidaan säästää merkittävästi Kuitenkin monet sidosryhmät ovat äh, kiinnostuneita siitä, että ne pääsevät menemään eteenpäin ja pystyvät tekemään innovaatioita ja sijoituksia samaan aikaan. Puheenjohtaja esitteli odotan keskustelua tästä asiasta ja toivottavasti voimme löytää hyviä kompromisseja, joka mahdollistaa parlamentille sen, että se pystyy kantamaan oman äh, kortinsa tähän tärkeään kekoon. Kiitoksia. Kiitoksia myös siitä, että piditte ajasta kiinni. Sitten äh, viidennen puolesta Tomas. Turves. Jesse. Ähm. Kiitos Jerzy. Ennen kuin mennään sieltään, täytyy kysyä, että mitä tässä voi tehdä. Meillä oli juuri 900 tarkistuksen jälkeen tämä holistinen mietintö. Esittelijä varjostelijat ovat tehneet kovaa työtä, ovat löytäneet päätyneet kompromissiin. Molemmat keskustelevat keskustelleet energiatehon tuolta varmuutta. Pitäisikö meidän nyt tehdä tämä South Stream 2 uudestaan? Ei siinä ole järkeä. Että, että me olemme samaa mieltä, missä kompromissi on edellisen mietinnön mukaan. Neuvostolle komissiolla on keskustelu. Ja jos me emme ehdy tuohon keskusteluun, me pysymme mekin, herra Petersen, ja hallinnasta. Minkälainen hallinta? Parlamenttina olemme sanoneet, että haluamme eurooppalaisemman järjestelmän ja kustannustehokkuus, tästä pitää huolta alueellinen yhteistyö. Anso, Esa, Aser ja Enzo, mikä rooli? miten me saamme hallintajärjestelmän kuntoon. Sen täytyy olla sellainen, jossa parlamentilla on sanottavansa. Ei energiaunionia ilman parlamenttia. Kuluttajat, kansalaiset, kaupungit. Voimme laatia maailman parasta lainsäädäntöä. Vapaan lopuksi järjestelmä vetää se, saadaanko kansalaiset mukaan, saammeko tärkeät käyttäjät niin kuin isot kaupungin mukaan. Jos Varsova ei lisää energiatehokkuutta, äh, julkista liikennettä, tällaisia asioita täytyy saada mukaan. Monen, teknologia, monen aatekojärjestelmä on hajautettu energiantuotantoa. Se on järjestelmän ydin. Miten me voimme tehdä energiaunion kansalaisiin? Olen iloinen, että herra mainitsi, että tässä on teollisuuspolitiikka ulottuvuus. Kuka on energiashown johtaja. Ketkä ovat käyttäneet nollaenergiatalot Eurooppa? Missä on pa- paras kestävä julkinen liikenne Eurooppa? Kuka on ykkösenä uusiutuvissa Eurooppa? Nyt Kiina saa meitä kiinni. Yhdysvalloissa mm, Yhdysvaltain puolustusvoimat sijoittaa valtavasti pattereihin – me tarvitsemme myös luvun siitä, miten me Euroopassa pysymme johdossa avainteknologiassa. Semmoinen ehdotus Saudigasin tarkistukset lähtökohtana hallintaan syvennetään, kuluttaa tarhata ylös. Ja kolmas on, miten pystytään johtajana teknologiassa. Ja silloin me teemme jotain, joka pitää meidät edellä päätöksistä, jota tehdään syksyllä. Annamme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 tässä tekstissä on tärke, isoja aukkoja. Ja sitten tässä menee eri suuntaan kuin aikaisemmin. Haluamme taistella energiaköyhtä vastaan. Energia on kehitykselle tärkeää kaikille pitää taata pääsy. Sitten pitää painottaa sitä, että tarvitaan julkista infrastruktuuria – eri järjestelmien yhteenliitettävyyttä ja valtion täytyy kyetä kontrolloimaan infrastruktuuria. Ja sitten julkisyödykkeet, kaikki, pääsy kaikille. Kolmanneksi täytyy hyödyntää unionin olemassa olevia maakaasureserveja välimerellä. Olemme samaa mieltä myös uusiutuvan energian käytöstä emme ole samaa mieltä. ydinenergiapainotuksen kanssa, joka on vaara. Me haluamme, että EU lopettaa ydinvoiman käytön erityisesti riskialueelle. Turkki on tarjonnut meille esimerkkejä. Se on ydinvoimalla maanjäristysalueella. Ja tämä on ongelma EU-maillakin. että täytyy kyetä energiaa kysymyksiin ja komission täytyy miettiä, miten se valvoo kansallista politiikkaa. Mutta komission ehdotuksen me vastustamme komission roolin vahvistamista Komissio sitä, että se ei osallistu, voisi osallistua. Olemme samaa mieltä, että komissio voisi osallistua neuvotteluihin jo varhaisessa vaiheessa. Olemme myös rajoitusten suhteen. Mutta ajatellaan jäsenmaita, jotka ovat hyvin eristyksessä verkkojen suhteen on maita, joilla on ongelmia energiahuollon varmistamisessa. Se on isä ongelmia jotka, ja siinä kansalliseen liikkumavaran rajoittaminen aiheuttaa ongelmia. Kuoryhmä e- vastustaa komission suurten jäsenvaltioiden määräämää energiapolitiikkaa, joka rajoittaa kansallista liikkumavaraa jäsenmaiden mahdollisuuksia valita suhteessa. Next speaker will... Seuraava puhuja on kollega Burano EFTTn puolesta. Luin huolella tämän mietinnön ja monistakaan, monista seikoista olen vähän eri mieltä. Muutama päivä sitten tehtiin ylöspäin päätöstä 2050 mennessä päätettäisiin luopua Eh, fossiilisten polttoaineiden käytöstä, mutta täällä Euroopassa eh, sitten eh, piilotellaan näitä asioita joka paikassa ja käytetään edelleenkin öljyä ja muita. Emme siis huomioi näitä termodynaamisia tosiasioita, emmekä myöskään taloudellisia tosiasioita, mitä kaikkea tapahtuu Yhdysvalloissa, kun siellä käytetään liuskekaasua, minkä tyyppisiä ongelmia nämä aiheuttavat. Muut kuin perinteiset öljylähteet, joita nyt etsitään tällä vuosella tämä tuntuu olevan varsinainen petoksen perustuva toiminta myöskin näiden näiden sijoitusten kannalta. Eli olisi parempi jättää nämä äh, maahan ja sitten ajatellaan, että niitä ruvetaan käyttämään siinä vaiheessa, kun tilaisuus, sopivin tilaisuus tarjoutuu tuntuu hieman kummalliselta käyttää eh, kaasua rakennusten lämmityksessä, jos eh, olisi mahdollista vähentää tehokkaan energiasuunnittelun avulla kaasun käyttöä Euroopassa ja olisi mahdollista myöskin vaikuttaa kaasun eh, tuontiin ja pyrkiä uudistamaan nämä mm, erityyppiset teolliset työpaikat uuden erilaisten lähteiden myötä ja jos hyödynnetään öljyä, niin eh, olisi mahdollista mm, toimia toisinkin tällä vuosisadalla, sillä öljy on erittäin tärkeä myös monien kulutustuotteiden raaka-aineena. Eh, ja siksi olisi tärkeää saada aikaan todellinen askel hyppäys tulevaisuuteen. Kansalaiset tätä toivovat, eli että pääsisimme sellaisen energiaunionin, jossa pääasiallisesti lähdettäisiin liikkeelle elektronien käytöstä eikä minkään putkistojen, jonka sisällä sitten aineet kulkevat, eli uusiutuvien käyttöön tulisi mennä. Tarvitaan kunnianhimoisia objektiivisia tavoiteasetteluja ja sitten energiajakoverkosto voisi olla sellainen, että siinä huomioitaisiin myös Euroopan ulkopuoliset alueet. Voitaisiin globaalisti pyrkiä hallinnoimaan uusiutuvia energialähteitä ja saataisiin tällaisia erilaisia välittäjiä eh, eri vuodenajoistakin riippuen esimerkiksi Islannin energialähteitä voitaisiin hyödyntää ja saataisiin tällaiset transatlanttiset välitysmenettelyt, miksei se voisi olla mahdollista ja varsinkin lähialueet, välimeri ja miksei Venäjäkin, vaikkakin tilanne tällä hetkellä siellä varsin huolestuttava onkin. Kiitoksia. Kumppanuusnäkemys ympäristövaliokunnasta. Lausunnon laatia kollega Ivo Velet, olkaa hyvä. Thanks very much, uh, Chairman, for giving me... Kiitos puheenjohtaja muutaman minuutin puheenvuorosta. Kiitos vieraanvaraisuudesta. Muistan kollegoita, puheenjohtaja Busek ja Lavi ja tekevät hyvän yhteistyösopimuksen, koska tämä mietintö on niin sanotun sääntö 54 mukaisen menettelyn alla. Itreleinvillä on myös vähän jaettua tamivaltaa, esimerkiksi kiertotalouden suhteen, kuljetuksen hiilipihyyden suhteen ja vaihtoehtoista polttoaineiden suhteen. Epäilemättä yhteistyö on hyvää. Viittaan en mietinnän parin kolmeen pääkohtaan energiaunionin suhteen. muistetaan, että me jaamme itressä eri tavat, samat tavoitteet, energiahuollon, energiaturvallisuus, kestävyys ja teollisuuden kilpailukyky. Ja täytyy 20 2030 kehikkoon, niin olemme sitoutuneet. Eli siihen mennessä me haluamme kasvihuonekaasupäästöjä alentaa 40 prosentilla. Tämä on tärkeä tavoite. Tärkeä pitää mielessä. Ja tärkeä Pariisin konferenssi on lähestymässä. Tärkeä rooli on päästökauppajärjestelmällä. Tiedämme, että sitä ollaan muuttamassa. Markkinavakaus on vielä kompromissi hyväksymättömyyttä siinä on hyvä tasapaino saavutettu, mutta päästä kaupan perusteellisempikin uudistus on putkessa ja komissio varmasti tekee lisää ehdotuksia ihan kesän päätyttyä, mikä on hyvin tärkeää energiaunionille. Pitää myös muistaa, että hiilivuodon riskejä pitää välttää kaikella kaikilla keinoin vaaraa Euroopan tasolle. Sitten ovat nämä päästökaupan kulmattomat sektorit, jotka ovat tärkeä osa energiaunionin rakennussektori, kuljetussektori. Tässä puhuttu energiatehokkuudesta. Turha kai sanoakaan, että tämä on, täytyy olla tärkeää tekemä, joka oli edessä mietinnössä varmaan palataan siihen myös tässä mietinnössä. Ja sitten kytkeydet strategiseen investointirahastoon. Varmasti monet tulevat syyttämään EFSiin ja rajat ylittävien liittymien rakentamiseen. Ja sitten olen kapellut koulutusvalikunnan vilkunnesmietinnöstä sääntöjä, joita tarvitaan kansainvälisessä ilmailussa ja kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMOssa – meidän tuolla globaaleja. Että ei ole pysäkilpailukykyisenä. Now we go to... lausunnosta, niin sitten otetaan minuutin puheenvuoroja. Täällä on 13 puheenvuoropyyntöä, jo 13. Ja me miten se aloittaa äänestyksessä kello 10. Edustaja Manka. Ďakujem, pan predseda. E, myslím si, že správa je veľmi dobrým východím. Kiitos. Tämä on hyvä mietintö ja muodostaa hyvän lähtökohdan asioiden käsittelylle ja uskon, että tältä pohjalta saadaan aikaan hyvä lopputulos. Painottaisin vielä sitä, että lämmitys ja e, ilmastointi ovat suurimmat energian kuluttajat ja sitten 40 prosenttia e, energiasta kuluu rakennusalalla – Puolitoista vuotta sitten toimin Slovakiassa ähm, äh, tämän tyyppisissä äh, hankkeissa ja otin Euroopan kehityspankilta lainaa parantaaksemme E, julkisten rakennusten e, eristystä e, kouluissa esimerkiksi näin teimme ja tämä mahdollistaisi 50-60 prosentin energian säästöt. Jos Euroopan tasoisesti näin meneteltäisiin, niin energian säästöt olisivat huomattavia ja tällä tavalla voidaan menetellä, koska tästä todellakin saadaan kaupallistakin hyötyä ja 20 prosentilla voitaisiin säästää energiaa ja tämäkin auttaisi Venäjän energiariippuvuuden pienentämistä. Kiitos. No, Kiitoksia. Minä arvostan tätä Krobatsukin laatimaa mietintöluonnosta. Tämä, tässä on kysymys myös teollisuudesta ja energiasta. On kuitenkin yllätys, että, että tämä on annettu Envi-valiokunnalle. Envi-valiokunnalle. Minun näkemykseni on se, että tämä on hyvin <clears throat> aika uuttava lausunto ja siinä ongelmana on se, että yhtäältä meillä on nämä ilmastolliset prioriteetit, toisaalta meillä on myös yhteiskunnallisia ja teollisia prioriteetteja. Nämä kaksi prioriteettia ovat oikeastaan toisessa poissulkevia. Meidän täytyy löytää tämä hieno säädetty tasapaino molemmille molemmat, molempien osapuolten täytyy pystyä laatimaan tai hieromaan jotakin kompromissia. Edustaja Manka puuttui tähän ongelmaan. Tehokkuus energian käytössä on sellainen asia, jota täytyy myös käsitellä, kun me katsotaan BKT per asukas niin meillä on jäsenvaltioita, joissa tilanne on äärimmäisen hankala. Toiset voittavat, toiset häviävät, siis toiset jäsenvaltiot. Siitä puheenjohtaja keskeyttää. Mutta ihan viimeinen huomio. Päästökauppajärjestelmän täytyy olla johdonmukaisempi. Tässä täytyy löytää jonkinlaisia johdonmukaisia ratkaisuja. Minäkin haluan onnitella esittelijä. Täytyy kuitenkin sanoa, että ensimmäinen mietintäversio on aika huolestuttava. Energia on EUlle erittäin tärkeää ja erittäin tärkeää on myös, että EU tekee selkeitä strategisia valintoja. jatkamisen. tiedonanto on esimerkillinen. Siinä todetaan, mitkä ovat EUn pilarit, ja hajauttaminen, uusiutuvat energiat, energiatehokkuus, YMS. Mietintö on askel taaksepäin statuksen selkeyden vuoksi. Ja tässä vaihtaa meluja. ja usvain sumua, joka kätkee nämä perustavoitteet. Tässä kilpailu, me tarvitsemme kilpailukykyä, äh, kestävän kehityksen moottoria työllisyyttä. Toivon, että valiokuntatyöskentely mahdollistaa sen, että palaamme EUn tulevaisuuden rakentamisen työmaalle. Kiitoksia. Seuraavaksi Lewandowski. Euroopan unioni ja tämä energiaunioni on jo eh, sanastossamme, mutta on tärkeää, ettei se ole pelkästään mantra, eh, vaan muutakin. Eh, kilpailukyky on tärkeä asia, sitä Euroopan unioni meille merkitsee. Ja pidän tätä mietintöä varsin hyvänä. Se ei ole pelkästään sellainen, tarkastelee näitä kiistanalaisia kysymyksiä, pilareita energiaunionin liittyen, vaan siinä pyritään todellakin eteenpäin eteenpäin myöskin ulkoisen ulottuvuuden suhteen. Ja tältä osin tämä on hyvä. Ex ante compliance check on tässä eh, tärkeä tekijä, sillä ennaltaehkäisevät toimet ja yhteensopivuuden eh, tarkastus eh, ulkoisten suhteiden tai sopimusten suhteen on aina edullisempi menettely kuin ex post menettelyt, koska tällöin syntyy poliittisia ja taloudellisiakin kustannuksia enemmän. Kiitos ja minuuttiin mahtui tämä puheenvuoro. Timing. <clears throat> Ei ole kysymys ainoastaan ajo- ajoituksesta. Kosovoski. Sedo. Eh, Energetiska puheenjohtaja. Energiaunioni, niin kuin me kaikki tiedämme, on iso tehtävä ja työsarka edessämme. Se on monimutkainen eh, eh, leikkikenttä monille intresseille. Minä arvostan sitä työtä, mitä Marek on tehnyt, koska hän on koonnut tekstin, jossa keskitytään pääasioihin. Minä tuen tätä yhteenliitettävyyttä ja energiatoimitusten varmuutta. Minusta on myös tärkeää maksimoida kotimaisten resurssien käyttö, jotta voitaisiin vähentää riippuvuutta ulkopuolisista energialähteistä. Me emme voi unohtaa mitään osaa energiasektorilla, mutta minusta meidän pitäisi keskittyä tieteelliseen tutkimukseen ja innovointiin, jotta saadaan uusia järjestelmiä. Sitten Karanis. Point one in our Kohta yksi vähentää CO2-päästöjä. Me olemme tässä nyt eh, tämän kilpailukykyasian vähän unohtaneet. Ja sitten kohta kaksi. Energiakustannukset Euroopassa ovat korkealla tasolla, varsinkin kun verrataan Yhdysvaltoihin, eh, ja muistavat, että se on myöskin suuri globaali kilpailijamme. Yksi syy korkeille hinnoille liittyy näihin tukimenettelyihin, jotka ovat monessa maassa käytössä ja tällöin kuitenkaan menettely ei ole välttämättä niin tehokasta kuin mitä se voisi olla. Esimerkiksi muutama vuosi sitten Saksa oli eh, aurinkoenergian suurin tuottaja, vaikka se ei suinkaan ole Euroopan unionin aurinkoisin maa. Eli olisi ehkä hyödyllistä, jos tässä kohdassa 36 eh, mainittaisiin eurooppalainen lähestymistapa tästä asiasta, jotta päästäisiin kustannuksia laskemaan kuluttajien ja yritysten kannalta katsottuna. Uh, Kiitos sitten, Ruokalas. Kiitos mietinnöstä. Pakko sanoa, että jos mietinnöllä ei olisi otsaketta, vaikea olisi ymmärtää, että tavoitteena on saavuttaa energiaunioni. Niin koska tässä keskitytään liikaa jäsenvaltioiden etuihin. Tämähän on se syy, miksi meillä ei ole toimivia sisämarkkinoita, kun emme ole keskittyneet EUn etuihin. se ei puhuta tarpeeksi siirtoverkkojen rakentamisesta, jotta jäsenvaltiot voisivat käydä kauppaa keskenään ja mikä olisi IASen rooli sisämarkkinoilla. Sitten energian hinnasta, tässä mietin puhutaan hintojen nostamisesta noususta. No virassa meillä on esimerkki. Me olemme osa liittymällä Pohjoismaiden energiamarkkinoille olemme tipottaneet hintoja 15 prosentilla, koska kilpailu jäsenvaltioiden kesken ja tuotteen kesken aletaan hintoja. Halusimme mietinnössä lisää keskittymistä kilpailuun ja energiaunionin tavoitteisiin. Ja puheenjohtaja kiittää. Entä Kiitos. Sitten edustaja Livi. Thank you, Chair. The Energy Union Report is a crucial piece of legislation that will shape our energy... Tämä on tärkeä lainsäädäntöhanke, jolla merkitys tuleville eh, vuosikymmenille ja vaikutukset ovat huomattavat kilpailukyvyn, työllisyyden, liikenteen, terveydenhuollon ja ylipäätään päivittäisen elämämme kannalta. Tarvitaan kestävää pohjasta ja kilpailukykyistä ratkaisua teollisuuttakin ajatellen. Esittelijän mietintöehdotus kuitenkin näyttäisi, että nämä eivät olisi sitovia energiatehokkuuspäämääriä, uusiutuvien käyttö ja siirtymä kestävä pohjoisen talouteen ei myöskään ole sitova. Eli tässä ollaan heikoilla kantimilla. Jos halutaan näihin tavoitteisiin päästä, on tärkeää, että puitteet ovat avoimet ja sitovat ja täyt täysin täytäntöön pantavaan lainsäädäntöön pohjautuvia. On erittäin tärkeää, että kansalaisyhteiskunnan rooli huomioidaan. Paikallishallinto, kansalaiset ja kaupungit tulee myöskin huomioida tässä yhteydessä. Ja kaikkein eh, haavoittuvimpia kansalaisia erityisesti on suojeltava ja energiaköyhyyteen puututtava. Kiitos sitten Rova Werner. Kiitoksia puheenjohtaja en nyt oikeastaan puuttua niin tiivisti tähän mietintöön, vaan kiinnittää huomiota kahteen asiaan, jotka ovat kiinnittäneet huomiota muualla, ja tämä edellyttää selvennystä. Ensinnäkin tässä mietinnössä sanotaan, että energia miksin määrittely kuuluisi kansalliseen toimivaltaan. Kyllä varmasti esittelijä on oikeassa, mutta fakta on kuitenkin, että EU laatii lainsäädäntöä ja uusiutusenergialähtissä on sehän kuuluu EUn perussopimuksiin, ja tämä kansallinen miksi on jäsenvaltioille kuuluva, ja se on myös parlamentaarikkojen laativa, ja sehän, sitähän tehdään yhteispäätösmenettelyssä ratkaisut. Ja toisekseen kiinnittää huomiota myös tämä kotimaisten energialähteiden osuus. Ja tämä käsite kotimaiset energialähteet tuli jo komission tiedonannossa esille ilman, että sitä olisi määritelty millään tavalla tavoitteena on esimerkiksi ydinenergia, joka kuuluisi kotimaisiin energialähteisiin, vaikka kuitenkin 95 prosenttia uraanista tulee Euroopan ulkopuolelta. Ja, ja tässä on kuitenkin ympäristöllisiä huolenaiheita niin ikään. Ja haluaisin vielä selvennyksen tästä komission puolelta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Royal eikö tässä, tässä keskustelussa ei kuulu sitä, että meillä on hyvä ja huono energia. Minusta, minua kiinnostaa se, että millä tavalla saadaan edulliset hinnat, millä tavalla saadaan meidän vähemmän riippuvuutta. Ja me sääntelemme vuositolkulla yhä enemmän ja tuloksesta tulee aika kalliimpi, sitten se kompensoidaan ja puutteita ei korjata. Suosittelisin yksinkertaisia vastauksia jotka ei ole mitään uusia. Me tarvitsemme monimuotoisuutta, monialaisuutta ja kaikkia energiamuotoja. Mitä enemmän sitä on, sitä enemmän on kilpailua. Me tarvitsemme myös hyvin toimivan kilpailun ja kolmanneksi ehkä pitäisi yrittää edes saada kapasiteettia käyttöön jäsenvaltiossa ei verkottaassa, koska on kysymys verkkojen kehittämisestä siirtoverkoista. Tämä on keskeinen kysymys. Jokaisella jäsenvaltiolla on vahvuuksia ja heikkouksia. Jos me yhdistämme nämä verkot keskenään, niin me saisimme, pääsisimme pari metriä eteenpäin. Minä en ymmärrä tätä sääntelyä. Se, menee, se onnistuu vain kannustimilla. Tietenkin on tehty aikaisemmin 500 päätöksiä, minkä takia verkkokustannuksia täytyisi siis vähentää. Silloin kaikki paranisi, mutta tulos on nyt se, että rakennetaan vähemmän verkkoja. Ja tämä kaikki on vaikuttanut päinvastaiseen suuntaan. Tämä meillä vähennetään, vähe, rakennetaan vähemmän verkkoja ja kuitenkin ongelmana on se, että meidän verkkokapasiteetti ei riitä. riitä. Täytyy, ei riitä, että tarkoittaa hyvää, täytyy myös tehdä hyvää. Kiitos sitten Histuvorov. Ευχαριστώ κύριε Για την εξαιρετική δουλειά που επέτυχαν όσον αφορά το... Kiitokset. Haluaisin kiittää tästä mietintöluonnoksesta, eh, hyvin tehdystä työstä tämän energiaunionin aiheen tiimoilta. Energiariippumattomuutta Euroopan tulisi pyrkiä parantamaan ja erittäin tärkeää olisi, että itäisillä alueilla, välimeren alueilla ja muuallakin olevat omat energiavarannot hyödynnettäisiin täysimääräisesti Tietysti kun puhutaan ydinenergiasta, eh, niitä e- ei saisi rakentaa sellaisille alueille, joihin saattaa kohdistua maanjäristysuhkia. Ja sitten tämä energiaköyhyysasia on myöskin asia, joka on nostettava esiin. Ja kun puhutaan uusiutuvista energialähteistä, olisi pyrittävä korkeammallekin tasolle kuin tämä 20 prosentin tavoite. Ja sitten innovaation ja tutkimuksen tulisi erityisesti keskittyä. Ja tärkeää olisi toimia, todellakin pyrkiä saamaan jotain aikaan näissä energiavarmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Madame Metsi, lyhyt kommentti komissiolta. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle Rabatsikalle erittäin hyvästä mietintöluoteesta. Pari juttua painottaisin energiaunioniin. Energiaunioni on erittäin laaja kysymys. Ja olennaista on täytäntöönpano. Pari näkökohtaa. Saudet Gas mietintöön energia strategiamietintöön olemme, olemme oikein il, iloisia, että se on mukana. Että kilpailukyky, energian hinnat, kustannukset, tärkeä elementti. Teemme viime vuonna tutkimuksen. Teemme tutkimuksen myös ensi vuonna. Tarkastelemme vähittäisiä tukkuhintojen eroja ja jäsenmaittain ja Yhdysvalloissa. Sel- tärkeää on, että meidän täytyy saada kuulua kiinni, ja jossa on väittäispuolella isoja eroja ja erityisesti verotuksen vuoksi. Ymmärretään, että laitetaanko viesti sen vuoksi. Toimitusvarmuus. Komissio käy läpi maakaasun toimitusvarmuuden suhteen myöskin lämmitys ja sitten varastointin varastoinnin, suhteen. Ja komissio tulee myöskin energiamarkkinoiden suunnitteluun liittyvää konsultointipaperi, joka käsittelee markkinoiden tulevaisuutta ja hallinnan suhteen. Olen ehdottomasti samaa mieltä, että energiahallin, unionin hallinta ja 20-30 prosessin hallinta ovat avainkysymyksiä. Komissio tulee tekemään aloitteita tämän suhteen. Tulee myös osallistumaan jäsenvaltiot Euroopan parlamentin hallintakysymykseen. kysymykseen mitä me virtavaistamme paremmin, mitä me varmistamme, että Euroopan tavoitteet täytetään, ja kuten myös energiaunionin. Kiitos. Thank you very much, madam. For... Kiitoksia tästä huomioista. Ja sitten äh, esittely puhutte alussa 12 minuuttia. Nyt äh, loppuhuomautukset saavat, siihen riittää minuutti, olkaa hyvä. Thank you very much for all... Kiitoksia, kiitän kaikkia puhujia näistä huomioista. On hyvin tärkeää jatkaa vuoropuhelua yhdessä ja löytää yhteisiä ratkaisuja. Siksi olenkin hyvin avoin teidän ehdotuksillenne ja pyydän, kutsun teitä yhteistyöhön ja hakemaan kompromisseja, jotta saisimme yhteisen energiaunionin, joka on meidän, meidän valiokuntamme kannalta hyvin tärkeä asia. Kiitoksia. Kiitoksia kollega tästä. Kiitän mietinnöstänne ja kiitän kaikkia varjoesittelijöitäkin ja kiitän tästä keskustelusta. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 4. kesäkuuta. 4. kesäkuuta. Se, eli sitä on pidennetty yhdellä päivällä vuonna 2015 kello 12 päivällä, puolilta päivin siis. No niin, meidän pitäisi ottaa myös huomioon Envin lausunto, ja me päätämme sitten tämän työn todennäköisesti syyskuussa, Itressä äänestetään syyskuussa tarkistuksia käsittelevän 15. ja 16. heinäkuuta. 4. kesäkuuta tarkistusten jättöaika. Sitten seuraava kohta esityslistallamme. Kiitoksia vielä tästä äskeisestä energiakeskustelusta. Ja kuten esittelijä sanoi, tämä on ehkä yksi tärkeimpiä asioita tällä vaalikaudella, energiaunioni siis, ja nyt siirrymme äänestykseen. Nyt otetaan testiäänestys näin alkuun. Laittakaa korttinne näihin äänestyskoneiden äh, uriin. Ovatko kaikki valmiita? Tyypillinen kysymys, äh, kysymys on, pidättekö Envivaliokunnasta? Tämä on siis, nyt äänestetään siitä. Koneäänestys, testiäänestys alkaa. What is the vote is open. Vote is closed. The vote. Äänestys on päättynyt. Tämä on niin tärkeää. Ei paha, ei paha tulos. Onko kollega Ivo Pelet vielä paikalla? Hänelle pitää lähettää sähköposti tästä asiasta. No niin, olemme valmiita kaikkeen, hyvät kollegat. Äänestyslista Tieteellinen teknologinen yhteistyö Euroopan unionin ja Färsaarten välillä. Koneäänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Where, where? Päättyy. Yksi SMT liikaa. Sori vaan. Äh, SNTllä on yksi liikaa. Ensimmäistä kertaa historiassa olet oikeassa. Kiitos. Hyväksytty. Next item. Seuraava kohta. Sopimus mm, äh, tiede- ja teknologiayhteistyöstä Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan välillä. Koneäänestys alkaa. Everybody has a vote. One SND too many. Okay. Sorry about that. Sorry. Yksi SND liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava kohta. Sopimus tiede- ja teknologiayhteistyöstä EUn ja Euratomin ja Sveitsin välillä. Koneäänestys, äh, koneäänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Adopted. Dradofi, Dradofi. Hyväksytty. Sitten sitten lausuntoluonnon siirtyminen kohti kiertotaloutta. Valmistelija on Benedek Javor. Kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan. Ty, tyhjä hyväksytty, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4a puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Kompromissi 4a. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4b puolesta vastaan. Vielä kerran tarkistetaan koneellisesti. Äh, koneäänestys alkaa 4b. Amendment 4b. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti äh, tarkistus 36. Ei kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys. And compromise. Kompromissi 5. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 35. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 45. Puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 45. 45. Koneäänestys päättyy. hyväksytty. 46, suullinen tarkistus esittelijältä. No niin. Seuraava. Kiitos puheenjohtaja. Suullinen tarkistus on näin. Painottaa tarvetta että tämä kilpailu äh, julkisten yksityisten jätehuoltoyritysten kanssa äh, silloinkin, kun on julkinen tai kunnallinen jätemonopoli, joka järjestää kuljetusjärjestelmät. Kuka kannattaa? Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan Tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Kompromissi kympöinen. The vote is closed. Koneäänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa 57. The vote is closed. Äänestys päättyy. Yksi SND liikaa. Sori vaan. Oho, hylätty tällä kertaa. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9.3 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 9.3. koneellisesti alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää. Nyt tarkistetaan 105 koneellisesti. Koneäänestys alkaa ja päättyy. <laughs> Hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koneäänestys näin ähm, muut, muutetusta dokumentista. Se koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kiitoksia. Hyvä tulos. Ja onnittelut esit Äh, valmistelija Benedikt Javorille. Hyvät kollegat, näin äh, äänestys äh, rupeamaan on päättynyt ja siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Ja olemme ihan hyvin aikataulussa. Hyvät ystävät, jos joku haluaa lähteä pois, olen pahoillani, että lähdette, mutta edelleenkin on mahdollista, mutta pyydän teitä poistumaan hiljaisesti ja ilman keskusteluja, hyvät kollegat, kukaan ei kuuntele. Uh, thank you colleagues, ladies and gentlemen. Kiitoksia kollegat, hyvät naiset ja herrat. Ymmärtääkseni me olemme lopettamassa yksityiset keskustelut. Täällä kollegat oikealla puolellani. Ja kollegat. Pyydän teiltä hiljaisuutta. Olen pahoillani, että lähdette, mutta nyt on kuitenkin syytä käynnistää Tutkimuksen ja innovoinnin hyödyntämättömät mahdollisuudet sinisessä taloudessa työpaikkojen ja kasvun luomiseksi. Sininen talous. Meillä on tarkistusten käsittely. Tämä perustuu komission innovaatiotiedonantoon. Tähän on tehty 223 tarkistusta. Valiokunta saa myös lausuntoja työllisyysvaliokunnalta ja kalastusvaliokunnalta Työllisyys- ja kalatalous lähettää meille omat lausuntonsa meidän käsittelymme varten. Kaiken kaikkiaan meillä on 40 minuuttia varattu tähän keskusteluun. No niin, esittelijä Joao Ferreira Guesta ja pyytäisin kollegoita, pyytäisin kollegaa esittämään alkupuheenvuoronsa. Obrigado, caro presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää päivää. Ensiksi kiittäisin kaikkia, jotka ovat antaneet panoksensa mietinnön rikastamiseen tarkistusten kautta. Kaksi, kaksi puolisataa tarkistusta hyvin monenlaisista kysymyksistä. Uskon, että meillä on hyvä pohja kompromissien laatimiseksi. Ja ensimmäinen tapaaminen varjaesittelijöiden kanssa osoitti, että kompromissien laatimismahdollisuus on selvästi olemassa. Painottaisin puhumatta kauhean pitkään muutamaa voimakkaasti esille nousevan näkö, näkökohdasta, johon liittyy eniten tarkistuksia. Tämä on tärkeä aihe. Jos meillä kuulla kollegoiden kantaa vähän enemmän myös komissiota. Tämä koskisi unionin viraston luomismahdollisuutta, joka yhdistäisi sinisen talouden eri toimintavelvollisuuksia ja olemme miettineet kompromissia. Ei ehkä tarvittaisi uutta virastoa, mutta että yhdistettäisiin nämä virastoon jopa olemassa olevaan, jonka toimivaltaa laajennettaisiin, kun toimivalta on vähän nyt pirstoutunut sinne sen tänne tällä hetkellä. Ja näin kannustaisimme vihreän talouden kehittämistä. Tässä Tarvitaan myöskin jäsenvaltioiden niiden virastojen omistautumista. Tässä ei ole yksin omasta valtaa oikeutta kenellekään er-, erityiskysymyksissä. Eli jäsenvaltiot täytyy saada mukaan. Tällainen virasto voisi tukea sinisen talouden potentiaalia. Meillä on tarkistuksia myös offshore-mineraalien hyödyntämisestä ja vastustustakin. Tällä on on vaikea löytää kompromisseja, koska kannat ovat lähes täysin vastakkaisia. Ja kun eivät halua tätä mukaan edes sen talouteen. Ja toiset taas painottavat sitä avainkysymyksenä sinänsä niin taloudessa. Ja siitä halutaan mukaan tällaisia toimia sinisen talouteen, mutta totta kai tiettyjen varotoimenpiteiden kerran huolellisten turvatoimien kerran, jotta ympäristön suojelu taattaisiin. Toinen kysymys liittyy hiilidioksidin kas, kasvanekaasujen ta, talteenottoa ja varastointia. Me tunnemme eri kannat. Olisi ehkä kiinnostavaa kuulla vähän lisää kollegoiden kantoja. Eli tähän liittyvät tarkistukset olisivat kiinnostava aihe. Ja sitten vähän erilaisia erimielisyyksiä resurssien käytössä sinisessä taloudessa. Yksi näkemys, jonka mukaan resurssien käyttöä määriteltäisiin erityisesti EUn tasolla. Toinen lähestymistapa, toinen näkemys pyrkii kunnioittamaan jäsenvaltioiden prioriteetteja ja mahdollisuuksia. Totta kai mahdollisuudet jäsenvaltioiden ovat erilaisia, resurssit ovat erilaisia ja maittain myös potentiaalieroa historiallisesti. Ja yhteydet primärtalouteen. Olipa strategia mikä tahansa ja ja levaittelee sen että se täytyy ottaa huomioon. Ja jätetäänpä tähän puheenjohtaja. the... Kiitoksia sitten varjoesittelijät Piraki EPP. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Päällekkäisiä huomioita on melko paljon tässä esityksessä ja varmasti voimme sopia näistä ja sitten löytää yhteisen perustan. Varjo esittelijät kokoontuivat aikaisemmin tällä viikolla ja nostimme esiin tärkeimmät seikat, joiden työstämistä on jatkettava. Ensinnäkin uuden viraston perustamisehdotus me emme ole tällä kannalla, kuten tiedätte, mutta olemassa oleva virasto ehkä voi ottaa muitakin toimia tehtäväkenttäänsä ja virastot yhdessä, jos tällä tavalla saataisiin sinisen talouden alaa äh, kehitettyä. Ja uskon, että tämä myöskin sopisi yhteen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa. Ja on tärkeää, että saadaan nämä rahoituskysymykset eh, saman katon alle eh, Horisontti 2020 ohjelman varoja innovaatio voidaan hyödyntää myöskin sinisen talouden hankkeissa. Ja kun rahoituskysymyksistä puhutaan, olisi tärkeää, että keskitettäisiin varoja nimenomaan näiden sinisen alan toimiin. Ja kun tällä tavalla keskitetysti ja kohdennetusti toimittaisiin, voidaan varojen toimivuutta ja tehokkuutta tehostaa tietenkään mitään e, yksi sopii kaikille strategiaa tässä ei olla kehittämässä, emmekä halua mitään strategioita esittää jäsenmaille, mutta toivoisimme, että jäsenmaat määrittelisivät selkeästi omat prioriteettinsa ja tavoitteensa, jotta käytössä olevien varojen e, tehokas käyttö mahdollistuisi Sininen taloushan pohjautuu komission tiedonantoon, se ei ole vielä strategia, ja kannattaisikin työstää asiaa, että päästäisiin strategiaan päin. Ja olen valmis yhdessä muiden varjostelijoiden kanssa käsittelemään näitä voimia kysymyksiä. Uskon, että yhteisymmärrys näiden mahdollista aikaan saada. Ensinnäkin hiilivarastot ja tähän mahdollisesti lisävarojen saaminen. Kiitos. And on behalf... Kiitoksia snt ryhmä puolesta. Miriam Dali. Let me start off by... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja myös ensimmäistä tapaamista, joka meillä oli. Meillä oli avoin keskustelu siitä, mitä asioita me voimme pystymme sopimaan ja mitkä asiat saattavat olla sellaisia, jotka ovat hieman äh, hankalia jo noin sopimukseen pääsyn kannalta. Minä uskon, että edessämme on todellakin hyvin tärkeä paketti, joka antaa meille mahdollisuuden käyttää sinisen talouden mahdollisuuksia koko EUn alueella. Ja haluankin keskittyä muutamiin kohtiin, niin kuin mainitsin. Me mielestämme, mielestäni me tarvitsemme kestävää kehitystä siniseen talouteen ja meidän täytyy luoda ja hallinnoida hyvin johdonmukainen meriliikenteen toiminta. Ja tässä tarvitaan johdonmukaisuutta ennen kaikkea. Ja tässä menisin hieman pidemmälle omassa ehdotuksessani Euroopan meriliikenneviraston perustamisessa. Ja sanoin tämän jo varjoesittelijäkokouksessa. Ja esittelijä itse tietää tämän myös. Tässä ei ole kysymys siitä, että luotaisiin taas uusi virasto, vaan siitä, että saataisiin yhteen yhden katon alle kaikki oleelliset virastot ja pääosastot, jotka toimivat sinisen talouden saralla. Me tarvitsemme johdonmukaisen sinisen talouden strategiaa ja politiikkaa, jossa jäsenvaltiolla on vissi toimivalta, mutta jossa kaikkia toimia koordinoidaan, eikä niin, että oltaisiin ristiriidassa toistemme kanssa. Valitettavasti meillä on sellainen tilanne, että oikea käsi ei tiedä, mitä vasen käsi tekee, ainakaan sinisessä taloudessa tema on sellainen, josta voi, varmasti voimme sopia periaatteessa puuttumatta yksityiskohtiin, mihin tämä virasto sijoitettaisiin ja milloin. Mutta haluaisin tietää, hyväksyisikö tämä valiokunta tämän ajatuksen, että kaikki nämä organisaatiot saataisiin yhden katon alle, jotka ovat siis mukana sinissä taloudessa. Tämä on sellainen asia, josta voimme varmasti sopia valiokunnan tasolla. Me no, täällä puhuttiin myös rahoituksesta uskomme, että sekä EU että jäsenvaltiot, niiden täytyy antaa riittävää rahoitusta ja että saataisiin jatkuvuutta ja käytännönläheisyyttä pitkällä aikavälillä, mutta meistä on ehdottoman tärkeää, että emme vaaranna samalla olemassa olevien ohjelmien rahoitusta, mutta samaan aikaan meidän täytyy varmistaa, että rahoja ei haaskata ja tuhlata ja että projekteja ei käynnistetä turhaa koska muuten loppupeleissä me vain haaskaamme rahaa päällikkäisiin projekteihin. On muitakin asioita, joita haluan tuoda esiin. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että tässä tapauksessa yksi koko kaikille ei ole sovellettavissa. Ja päivän päätteeksi me puhumme kuitenkin Euroopan valtameristä, jotka ovat hyvin monimuotoisia. Ja lopuksi meidän täytyy puuttua tiedon puutteeseen meidän täytyy muistaa, meidän täytyy välttää resurssien haaskaamista tällä tärkeällä saralla. Kiitos. Kiitoksia. Sitten ECRn puolesta Global Chick. Kiitos puheenjohtaja. Ja ensinnäkin kiitokset esittelijälle tämän hyvän luonnoksen laatimisesta. Mehän tiedämme, kuinka sitoutunut esittelijä on näihin kysymyksiin ja hänen panoksensa onkin merkittävä. Kalastuskysymykset ja pienkalastajien ja omien resurssien suojaamiskysymykset ovat hänelle tärkeitä ja kiitos tästä työpanoksesta. Ja nämä esiin nostetut seikat ovat strategiaa ajatellen varsin tärkeitä Esimerkiksi todetaan, että on ongelmallista, että eh, merialan hallinnoista ei ole yhteisiä linjauksia ja eh, tämä sektori on näin ollen hieman ongelmallinen ja olisi tärkeää tarkastella tätä asiaa vielä ja eh, modernisoida myöskin laivarakennusteollisuutta ja toisaalta sitten meri, kuljetusmeriliikenne kysymykset ovat myöskin tässä yhteydessä merkittäviä. Eli liikennesektori on tässä yhteydessä myöskin huomioitava. Sitä ei ole näiltä osin riittävän hyvin toteutettu. ja sitten e, merialueet ja e, merenpohja-alueet. E, tähän on löydettävä sopiva ratkaisu, mutta toisaalta ratkaisun on oltava sellainen, että olemme mahdollisimman riippumattomia ulkopuolisista toimittajista. Ja tässä kannattaa hyödyntää myöskin niitä seikkoja, jotka ilmastopolitiikan yhteydessä esiin tuodaan. Kiitos vielä tästä esityksestä speaker. Kiitoksia se EFTDn puolesta edustaja Dambron. Salve. progetto relazione del collega. Tämä on hyvä lähtökohta. Voimme yhtyä näihin huoliin, eli liiallinen merien hyödyntäminen ei ole hyvän tasapainoisen ekosysteemin säilymisen kannalta hyvä asia ekologista taloutta ja resurssien tehokasta hyödyntämistä, kiertotaloutta ja luonnonsuojelua on sinisessä taloudessa erityisesti kunnioitettava. Ja menisin hieman pidemmälle kuin mitä kollega tässä esitti ja siksi esitän tarkistuksia sinisen talouden konseptin tulisi saada mukaan myöskin fossiilisten polttoaineiden käyttöä silloin, kun puhutaan tällaista nopeasta kierrosta pitkän aikavälin työpaikkoja ei synny kunnolla ja tällä saattaa olla myöskin negatiivisia vaikutuksia tiettyihin ekosysteemeihin. Eli olisi tärkeää tämän tyyppi offshore-menettelyihin puuttua ja kiinnittää huomiota. Ja kestävä pohjainen talous on oltava tässä taustalla siten, että huomioidaan myös tulevat sukupolvet. Ja lähdetään liikkeelle ennalta varautamisen periaatteesta ja siitä, että ekosysteemien lähtökohdat huomioidaan. Ja tässä Lissabonin sopimuksen artikla 190 tulee näin ollen myöskin kuvan mukaan. Kiitos. Kiitoksia kollega. Herra Ryydik. Ja, danke, Herr Kiitoksia puheenjohtaja. Luulen, että tällä on erityisin merkitys meille, koska kaksi maailmasta on verenpeitossa. On kysymys siitä, millä tavalla äh, hyödynnetään äh, käytössä olevaa merenpohjaa, mitä teknologiaa käytetään. Ja Euroopan parlamentti Putin on, on laadituttanut selvityksen, jossa aivan erityisesti keskityttiin ympäristöllisiin ja sosiaalisiin näkökohtiin. Ja tässä tarkastellaan myös tieteellisesti, minkälaisia optioita meillä on lainsäätäjinä eh, tämän sinisen talouden käyttöön. Ja esittäisin esittelijöille ja varjestelijoille pyynnön, että tutustukaa tähän selvitykseen ja, ja yrittäkää ottaa huomioon tämän selvityksen näkökohdat, koska meillä on, meillä on tärkeää, että, että tärkeät tieteelliset perustat otetaan riittävällä tavalla sulla huomioon. Kiitos. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole komissiosta herra Bates. No, pää, Mari, eli meripääosastosta. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. meripääosaston ja tutkimuspääosaston kollegojen puolesta kiittäisin kunnianarvoisia jäseniä kommenteista. Panmentin kommentit innovaatiopaperista olivat kiinnostavia. Tarkastelemme esille tulleita asioita. Meillä ei ole mitään tiukkoja kantoja vielä. lausunto on vielä valmisteluasteessa. Emme halua tarttua siihen niin yksityiskohtaisesti. Viime vuonna julkaisemamme asiakirja kiinnitti huomiota sinisen talouden innovaatiopotentiaaliin. Se oli toiminta, ideoita, bisnes- ja tiedefoorumi, se tänään Euroopan meripäivänä Kreikassa. On joukko muita toimia, joita pohdimme. mahdollisuus virasta, joka kaikkia sinisen talouden kysymyksiä, on kiinnostava. Meillä ei ole kantaa tähän. Useampi tarkastuslaitos käsittelee merimineraaleja. 2012 sinisen kasvun tiedonannossa kiinnitti huomioon sen potentiaaliin silloin todettiin, että eurooppalaisia toimijoita ei pidä ajaa ulos tältä alueelta, jotka kehittyy useammalla alueella maailmaa. Sinne mietittiin pilottiprojekteja. Tällä hetkellä me mietimme Uulapalla syvällä tapahtuvaa kaivannaistoimintaa ja palaamme asiaan lähiaikoina. hiilen ta, varastointi ja taltiointi, taltenotto ei ole meidän toimialassamme, vaan tekee energiaa, käsittelee sitä ja siihen on liittynyt toimia aikaisemmin. Yksi pohjasta mainitsin sen, että tarkistuksia on pälkkäisiä tarkistuksia paljon, se on varmasti totta. Yksi tarkistuksista, joka ei ole nykylainsäädännön mahdollistama, koskee kalakasvatusta. Tarkistus 176 liittyen kohtaan 16, jossa halutaan tukea perinteisestä kalankasvatuksesta luomukasvatukseen. Ja sen puhutaan suljetun kierron kasvatuksesta 2009 luomu kallan kasvatuksessa. Suljetut systeemit eivät ole sallittuja, koska se olisi liian lähellä tehdasmaista viljelyä. Me tarkastelemme tätä mahdollisuutta tällä hetkellä. Ja 2009 täytettävän säännössä todettiin, että asia, asian pitäisi palata myöhemmin, mutta pitäisi todeta, että nykylainsäädäntö ei mahdollista sitä. Näin kommentteineen, niin lopetan puheenvuoroni. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle, niin ilmoittaisin teille, hyvät kollegat, että noin 15 minuutin päästä herra Oettinger saapuu paikalle 10-15 minuutin päästä. Ja niin kuin näette, tämä sali on kutakuinkin tyhjä. Ja tämä oli meidän aikataulussamme, että herra Oettinger tulee Äh, keskustelemaan meidän kanssamme etenemisestä digitaalisille sisämarkkinoille. Tämä on äärimmäisen tärkeä keskustelu. Näin ollen minä esitän vain yhden pyynnön. Soittakaa kollegoillenne ja kehottakaa heitä tulemaan tänne viimeistään 10-15 minuutin päästä, koska me aloitamme 10-15 minuutin päästä. Pyydän teitä soittamaan kollegoillenne, koska on aika, tämän aika oli, suur, tämä oli suuri pettymys meille kaikille, että komissaari tulee keskustella meidän kanssamme vartin päästä. Pyydän teitä soittamaan kollegoillenne. Ja nyt annetaan sitten puheenvuoro vielä ö, esittelijälle. Ja pyydän esittelijä puhua 15 minuuttia. Herra Krubacik, ehkä teillä on jotain lisättävää tähän, vaikkapa energiaunionista. Oli, olkaa hyvä. E, e, e, Kiitos puheenjohtaja. No, ajattelinkin, että näin tässä käy. Mutta jos nyt muotoillaan asia myönteisemmin, niin kyllä tällä tyhjempääkin voisi olla. No, omalta osaltani haluaisin kiittää kaikkia kollegoita tehdyistä ehdotuksista. Jatkamme asian käsittelyä ja tämän kompromissin työstämistä. Ja varmasti kompromissi saadaankin aikaan. Sellainen, jossa huomioidaan erilaiset esitetyt seikat ja saadaan hoidettua nämä ongelmakohdat myöskin kuntoon. Ja vielä sitten eräs kysymys, joka liittyy eh, osittain siihen, mitä komissio äsken totesi. Tässä mietinnössä on tärkeä kohta, kohta yksi, josta pitkälti ollaan yksimielisiä eikä siihen myöskään tarkistuksia ole kovinkaan paljon jätetty, eli sitä ei kovinkaan paljon varmaan tarvitse muuttaa. Siinähän todetaan, että komission lähestymistapa, mitä tulee sinisen talouden kehittämiseen, on liian rajallisesti esitetty. Tiedonanto, joka saatiin jossa todetaan, että tutkimusta ja kehitystä tulisi toteuttaa myös tällä alalla, jotta mahdollisesti syntyy uusia työpaikkoja. Kyseinen tiedonanto tarkastelee vain hyvin pientä kokonaisuutta, eli näitä telakkakysymyksiä, bioteknologiaan liittyviä kysymyksiä ja muutamaa muuta, mutta olisi erittäin tärkeää laajentaa tätä pohjaa. Komission tulisi paljon laajempi lähestymistapa vallita asiaan. Sillä on paljonkin innovatiivisuutta, joka mukanaan toisi uusia työpaikkoja, joka voidaan katsoa kuuluvaksi osaksi sinistä taloutta. Ja nämä uudet sektorit sitten tulisivat tähän mukaan näiden niin sanottujen perinteisten lisäksi, vesiviljelmien, kalastuksen, laivarakennuksen lisäksi. Ja näitä uusiakaan ei saisi unohtaa kun kehitellään tähän asiaan liittyvää strategiaa. Kiitos. Thank you. very much. Kiitoksia kovasti kollega. Teidän mietintönne on tämän tärkeä aihe meille, sininen talous, äänestys mietityn luonnoksesta on 16. huhtikuuta Meillä on 223 tarkistusta. ja jättöaika oli 16. huhtikuuta ja neljän viikon päästä meidän pitäisi olla valmista, valmiita äänestämään valiokunnassa. Ja seuraava kohta esityslistalla on tämä etenemissuunnitelma digitaalisille, digitaalisille sisämarkkinoille. Ja komissaari Tinger on täällä pikapuoliin. Sindikaan.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 Colleagues, ladies and gentlemen, let us start. Niin, hyvät kollegat, hyvät naiset ja servat, eiköhän jatketa. On miellyttävää, että komission jäsen on tullut tänne seuraamme. Me tutustuimme jo viime vaalikaudella. Minusta vaan luonnollista, että, että komissari Oettinger on täällä ITRE-valiokunnassa. Nyt tänään keskustellaan hieman toisista asioista, mutta kuitenkin kaikki liittyy kaikkeen eikä täällä ole mitään sinänsä erilaista, koska me tarvitsemme eh, myös digitaalisia sisämarkkinoita, jotta ylipäätään sisämarkkinat eh, saadaan päätökset ja etenemissuunnitelma digitaalisille sisämarkkinoille. Me haluamme keskustella teidän kanssanne, herra komissaari, että miten eh, digitaalinen eh, talous ja digitaalinen yksi, yhteiskunta ja tämä etenemissuunnitelma eh, sisämarkkinoille, tämä on hyvin tärkeä asia meille, ei pelkästään yleisenä ajatuksena tai strategiana, vaan tämä etenemissuunnitelma on erityisen tärkeä. Tämä on valtava askel, jos me pääsemme tähän digitaaliseen unioniin ja meidän täytyy hyödyntää kaikki kaikki digitaalisen talouden äh, äh, tarjoavat mahdollisuudet on. Me odotamme äh, tietävämme, saamaan tietoon kaikki, kaikki ne toimet, mitä komissio on suunnitellut ja kaavaillut, aivan erityisesti pilarissa 2 ja 3 tämän strategian osalta, jossa on kysymys toimivaltuuksista. Strategiassa meillä on kolme pilaria. Ensimmäinen pilari <clears throat> tässä ehdotuksessa tiedonannossa on omistettu monille äh, muillekin valiokunnille, lähinnä IMKO-valiokunnalle, mutta toinen ja kolmas pilari ovat varmasti sellaisia, jotka kuuluu meidän toimivaltaamme piiriin. Ja me olemme kiinnostuneet kuulemaan kaiken mahdollisimman tästä termissuunnitelmasta digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi. Olkaa hyvä, herra komissaari. Ehm, Kiitos Busek, hyvät naiset ja herrat. Kiitos uudesta mahdollisuudesta tulla tänne puhumaan. Ja asia, jota tässä komission paketissa on esitetty, on aihe, joka tulevina kahden vuoden aikana eh, tulee käsittämään paljon asioita, joissa komissio ja parlamentti tekevät yhteistyötä. Eli tulen teitä tarvitsemaan jatkossakin. Kun eurooppalaistetaan digitaalista politiikkaa, niin se tietysti johtaa tiensä Euroopan parlamenttiin ja myöskin neuvostoon. Ja kun näin tehdään, niin digitaalisella sektorilla tällöin tarvitaan uudenlainen työskentelytapa ja työskentelynopeus myöskin. Sillä näin nopeita muutoksia ei tapahdu missään muualla kuin digitaalisella sektorilla. Teknologia kehittyy valtavaa vauhtia. Ja ensimmäinen pyyntöni olisikin seuraava. Tärkeää olisi, että toimisimme nopeammin. Me olemme tähän saakka olleet liian hitaita vihreät kirjat, kysymykset, vastaukset, valkoinen kirja, eh, tiedonannot, lainsäädäntöehdotukset komissiosta, refiitit ja uudelleentarkistukset. Ja sitten vielä parlamentin ensimmäinen käsittely ja sitten eh, vuoteen ei tapahdu mitään ja asiat eivät liikahda neuvostossa. Ja sitten nämä mandaattikysymykset vielä ja pitkälliset silogit ja TSM-direktiivin yhteydessä, että tämä on juuri parhaillaan havaittavissa eikä päätöstä vieläkään. Ja sitten taas äh, täytäntöön pano äh, kansalliseen lainsäädäntöön. Tähän vierähtää viisi, seitsemänkin vuotta. Ja äh, Silikon väli, siellä ei kyllä seitsemän vuotta odotella, siellä asiat menevät eteenpäin ja meistä tulee ihan naurettavia, kun me tällä tavalla täällä Euroopassa työskentelemme. sillä jos esimerkiksi eh, viinin viljelyalueita halutaan eh, eh, laajentaa, niin silloin paljon ei riipu kymmenestä vuodesta. Ja silloin jos ajatellaan tavoitteista, ilmastotavoitteista vuonna 2050, niin muutama vuosi ei välttämättä vielä laivaa keikauta. Mutta nyt, nyt kyllä, kun puhutaan digitaalisesta vallankumouksesta, aika on tärkeä käsite ja on olemassa sellainen vaara, että me nyt nukumme tärkeimmät hetket tai sitten menetämme tämän kilpailun. Ja on oltava kunnianhimoisia. On erittäin tärkeää, että olemme samalla tasolla globaalien kilpailu kilpakumppaneidemme kanssa. Tutkimuksen on toteututtava nopeammin, infrastruktuurihankkeita on rahoitettava nopeammin ja tarvitaan eh, nopeaa, mutta toimivaa lainsäädäntöä myöskin. Ja tämän vuoksi, ennen kuin menen näihin yksityiskohtiin, haluaisin tuoda tämän tärkeän haasteen tässä esiin ensin. Se on tärkeää, kun puhutaan Euroopan unionin toimielimistä. Ja sitten strategian pääpainopistealueisiin, kun eurooppalaistetaan digitaalista politiikkaa. Ensinnäkin digitaaliset sisämarkkinat, niitä todellakin tarvitaan. Ja miksi näin? Ensinnäkin siksi, että Euroopan unioni on arvoyhteisö, eh, eh, rahayhteisö, eh, mutta ja rauhanyhteisö, mutta se on myöskin aina ollut sisämarkkinayhteisö, tuottajia, eh, palveluntarjoajia ja kuluttajia ajatellen. Puhutaan tuotteista, eh, autoista, elintarvikkeista ja myöskin digitaalisista palveluista. Ja tulevaisuuden kannalta tärkeää muistaa seuraava seikka. Digitaaliset sisämarkkinat ovat äärimmäisen tärkeät seuraavan seikan vuoksi. Esimerkiksi kehityskustannukset autojen tuotannossa ovat korkeat ja myöskin tuotantokustannukset ovat korkeat. Ja kun elintarvikkeiden tuotannosta puhutaan, niin tällöin lisensikustannukset, lupakustannukset ovat alkuvaiheessa korkeat, mutta myöskin tuotantovaihe on kallis. Mutta sitten kun puhutaan digitaalista foorumeista, sovellusmalleista, niin tällöin nämä kehityskustannukset ovat varsin korkeat. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun tuote on valmis, niin eh, riippumatta siitä, onko eh, asiakkaita 100 tai 100 000 miljoonaa, niin sillä ei ole merkitystä. Nämä eh, rajakustannukset ovat tällöin lähes nollatasolla. Ja aurinkoenergiasta voidaan tässä samassa yhteydessä puhua myöskin. Kehitysvaihe on kallis ja asennuskustannukset ovat korkeat, mutta sitten kun katolle on saatu nämä paneelit, niin varsinaiset tuotantokustannukset jäävät varsin alhaiselle tasolle. Ja siksi tarvitaan tietyn suuruiset markkinat on tärkeää, että digitaalisilla palveluntarjoajilla ei ole 28 eh, markkina-aluetta, vaan yhtenäiset markkina-alueet eh, ovat tarpeen. Ja suurin markkina-alue nykyisellään on Yhdysvalloissa. Ja ensimmäinen askel onkin näin ollen saada aikaan digitaaliset sisämarkkinat, jos halutaan kilpailukykyisesti olla samalla tasolla muiden kilpailijoiden kanssa, esimerkiksi suhteessa Japaniin, Kiinaan, Etelä-Koreaan ja tietysti Yhdysvaltoihin myöskin ja toisessa vaiheessa sitten tarkastellaan infrastruktuuria. Kaikki markkinat tarvitsevat ilman muuta kuljetusmahdollisuuksia, kapasiteettia, nopeutta, validointia. Tämä liittyy tieverkostoon, raideverkostoon, ilmaliikenteeseen, myöskin meriliikenteeseen ja digitaalisiin reitteihin myöskin laatu, nopeus, kapasiteetti, kun digitaalisista infrastruktuurirakenteista puhutaan, eh, eivät ole vielä riittävän hyvällä tolalla tänä päivänä. Toisaalta meillä on ihan selkeät skenaariot asioista, kun esimerkiksi eh, katsotaan autoja maanteillämme, eh, kuinka monet ajavat kahta kolmea kymppiä tunnissa. Eh, mitä tarvitaan, kun autoliikenne lisääntyy eh, ja ja tiedämme sen kehityksen ja tiedämme kehityksen myöskin raideliikenteen ilmailun osalta, eh, mutta näitä tie, tiedon mm, moottoriteitä ei ole vielä riittävän paljon, eikä ne ole riittävän hyvällä tasolla aina uusi sukupolvi eh, vai johtaa siihen, että aikaisempi kuolee. Joten suorat eh, viestintäyhteydet koneisiin, uudet eh, e-health ja sitten nämä automaattiset ohjausjärjestelyt autoissa, kaikki nämä tarvitsevat tietojen kulkua ja nimenomaan saattavat tämän tarpeen eksponentiaalisesti ylöspäin ja kolme eh, megabittiä eh, siitä siirrytään 30, 50, 100 ei välttämättä aina riitä. riitä. Voidaan puhua tuhannestakin. Nopeus ja kapasiteetti ovat ratkaisevassa asemassa. 100 megabitin eh, yläpuolella liikutaan sillä digitaaliset verkostot ja nämä lasikuitukaavelit, niihin on panostettava, jotta maaseutualueet saadaan mukaan tähän kehitykseen alueesta riippumatta kaikkialla tulee voida olla mahdollista hyödyntää digitaalisia palveluja jos autolla liikkuu ja kulkee vaikka Brysselistä Luxemburgin kautta Saarbrückenistä, Karlsruhenista, Stuttgartista, eh, Münchenin kautta Lintsiin vaikkapa. Niin milloin voi olla vaikka silmät kiinni, jos istun takapenkillä. Ja, ja voin sitten puhelimeni alulla sanoa, missä olen milloinkin menossa, Ardenneilla, eh, Alpeilla vai missä. Eh, radiotaajuudet ovat toimineet hyvin, mutta sitten kun siirtyy eh, kansalliselta alueelta toisen maan alueelle autolla, junalla tai millä tahansa, eh, ei tarvitse enää maksaa tullimaksuja, ei veroja, ei ole myöskään eh, mitään raja- ja valvontatoimia enää, eikä tarvitse myöskään valuuttaa vaihtaa. Mutta, mutta sitten ollaankin paitsiossa, mitä tulee näihin mobiiliyhteyksiin ja siinä huomataan, mikä on nykytilanne. E, tilanne tuntuu olevan ihan samanlainen täällä kehittyneessä Euroopassa e, kuin Afrikassa mm, tältä osin ja tätä on työstettävä. Tarvitaan neljättä, viidettä sukupolvea ilman muuta langatonta menettelyä ja näihin e, lasikuituihin on panostettava. Näitä investointeja tarvitaan. Tämä on vieläkin tärkeämpi asia kuin raideliikenteen ja maanteiden kehittäminen. EFSI-suunnitelma, Junckerin suunnitelma, sitä tarkastellaan kolmikannassa nyt ja tärkeää olisi pyrkiä siihen, että mahdollisimman e, monissa yhteyksissä e, saadaan yhteisrahoitusta näille laajakaista ja digitaalihankkeille. Pidän tätä eurooppalaisten infrastruktuurien haasteiden tärkeimpänä haasteena. Ja NIS-direktiivi direktiiviä ollaan käsittelemässä. Eurooppalainen tietosuojahan on siinä aiheena. Ja olen kollegoidenne kanssa juuri ollut tapaamisessa, jossa pidimme avauspuheenvuoron kyberturvallisuuskonferenssista oli kyse kun näitä asioita tarkastellaan, niin on erittäin tärkeää muistaa, että kuluttajan on luotettava eh, näihin pilvipalveluihin ja digitaalisiin infrastruktuureihin. Ja on erittäin tärkeää eh, ymmärtää, että eh, nykyään ei tulevaisuudessa ei enää hiiviskellä teollisuuslaitoksissa urkkimassa tietoja jostain pöytälaatikosta, ei suinkaan, vaan tulevaisuudessa tietojärjestelyihin tullaan kajoamaan. No, tulevaisuutta siihen tässä viittaan. Eli eilinen on mennyttä, tämä tätä päivää elämme, mutta huomista ei tule karttaa. Eh, tällä tavalla tulisi lähteä liikkeelle, kun ajatuksiaan kehittelee. Ja erilaisten lobbareiden työt ovat olleet hyödyllisiä. Tarvitaan eurooppalaista foorumia ja tietosuojakulttuuria ilman muuta meillä on hyviä teollisuusyrityksiä, mutta nyt on investoitava tietosuojaan. Tämä on erittäin tärkeä asia, sillä tietosuoja muilla mantereilla ei välttämättä ole asia, sitä ei välttämättä ole riittävän vakavasti otettu, mutta se ei saa vaikuttaa siihen, miten me täällä toimimme. se direktiivi, eh, sitä on jo pitkään käsitelty, eh, on soudettu, on huovattu sen suhteen, mutta nyt tarvitaan päätöksiä. Minulla on melkein sama, eh, mitä saadaan aikaan, kunhan jotain saadaan aikaan. Kun eh, eh, direktiivi on saatu valmiiksi, niin sitten mennään eteenpäin. Televiestinnän oikeuksia tarvitaan ja refit-tarkistuksia tulevien vuoden aikana ja tulemme esittämään lainsäädäntöehdotuksia ensi vuonna, jotka liittyvät moderniin televiestintään, jotta investoinnit, e, kommunikaatio toimivat hyvin ja jotta saadaan hyvä toiminta ilmapiiri tämän alan yrityksille. Verkkovierailu asia, verkkoneutraaliusasia ovat myöskin tärkeitä ja olisi tärkeää, että jäsenmaat olisivat valmiit puhumaan taajuuksien koordinaatiosta on erittäin tärkeää, että näin menetellään, koska vain eurooppalaisittain voidaan toimia silloin, kun 5Gstä puhutaan, eli eh, rajat ylittävästi on voitava toimia. Ja niin kuin tekin, verkkovierailuasia on asia, jonka tulee voida kuulua menneisyyteen. Jos puhutaan siirtymäkaudesta, niin silloin kannattaa neuvotella. Kyllä eh, varmasti vuosi pari tulee tähän vierähtämään, että eurooppalaisia maksuja vielä on. Kun olin pieni, eh, oli paikallista puhelut, ei eh, mitään eh, koodia ja sitten oli, eh, oli kaukopuhelut ja nämä oli hinnoiteltu erikseen, mutta roomin kysymykset on asia, jonka uskon olevan ihan lähitulevaisuudessa jo historiaa. Ja verkkoneutraalius, syrjintätilanteesta tulee päästä eroon, eli kaikkia isoja ja pieniä tulee kohdella samalla mitalla. Ja mitä sitten nämä yleiset intressit tässä ovat? Kaiken tuolen tällaiset tietyt päälinjaukset, e-health-kysymykset, terveydenhuoltoasiat, kun voidaan siis tieteellisestikin todistaa ja osoittaa, että nämä erityispalvelut takaavat turvallisuuden, mutta tietojen suoja on taattava ja silloin on tärkeää, että tässä huomioidaan kaikki kansalaiset yhtä lailla. Ja erityisen tärkeänä pidän infrastruktuuria ja modernia sääntelyä ja näiden lisäksi myöskin modernia tutkimusilmapiiriä. Euroopan unionin talousarviossa on riittävät varat osoitettu tutkimushankkeisiin yhdessä PK-yritysten kanssa toteutettaviin tutkimushankkeisiin ja teollisuuden kanssa tehtäviin tutkimushankkeisiin. Startupia myöskin tarvitaan ja näissä pilvipalveluissa eh, on huomioitava eh, tulevat eh, teollisuuden palvelut ja pyrittävä eurooppalaisella tutkimusalueella tekemään kaikki mahdollinen näissä kysymyksissä. Ja yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia tarvitaan myöskin. On tarkasteltava näitä eurooppalaisia tekijänoikeuskysymyksiä – audiovisuaaliset eh, palvelut. Tässä myöskin pyritään reiluun kilpailuun. Jos esimerkiksi OEF tai eh, RAI tai BBC tai Ranskan televisioyhtiö tai TeleF eh, esittää ohjelmatarjouksia, niin sitten on olemassa myöskin videopalvelut, Netflix tai Amazon-tyyppiset palvelut löytyvät myöskin. E, nämä nuori, nuorten suojelukysymykset tulee huomioida tällä toisaalla ja toisaalla sitten e, julkisyydellisen palvelun tuottajan tulee huomioida nämä laatukysymykset toisaalta mainontaa rajoitetaan, on kaikenlaisia sääntöjä, mutta sitten nämä auditiiviset eh, foorumit, niillä ei ole tällaisia rajoitteita sisällön osalta. Eh, ne eivät kanna sisällöstään vastuuta. Ja tämä saattaa johtaa kilpailun vääristymän tilanteisiin. Ja siksi katsommekin, kun audiovisiaalisen palvelun direktiiviä tarkistetaan, olisiko mahdollista mukaan ottaa tietty tiettyjä velvoitteita ja suuntaviivoja myöskin näiden palveluntarjoajien osalta, riippumatta siitä, onko toimintapaikka Euroopassa vai tapahtuuko eh, palvelun lähetys jostain muualta, kuten usein esimerkiksi Kaliforniasta. Ja sitten teollisuus. Hyvät naiset ja herrat, eh, itse pidän amerikkalaisista, mutta heillä on ihan selvä strategia haluavat hyödyntää digitaalista eh, hyvää osaamistaan eh, ja saavuttaa sen myötä eh, vallan muissakin kysymyksissä. Eli Google, Apple haluavat myöskin konerakentamisen, auton rakentamisen keskiöön ja sitten Amazon kirjamaailman osalta ja niin edelleen ja toisaalta myöskin vakuutus tulee tässä kuvan se taho, jolla on tiedot käytössään ja tietoyhteydet, sillä on valtaa jos on ö, ostanut iPhonein ja allekirjoittanut paperin ö, lukematta näitä pieniä yksityiskohtia ö, sopimukseen liittyen, niin esimerkiksi jos neljässä tunnissa pääsee Brysselistä Hampuriin ö, talvella, niin Apple tietää enemmän omasta ajokäyttäytymisestänne kuin esimerkiksi vakuutusyhtiönne tietää, että olette riskaapeli ö, kuski ö, ratissa. Ja näistä tiedoista, näihin pohjautuen, tulette heiltä saamaan ihan muutaman vuoden kuluessa sitten vakuutustarjouksen, jossa luetteloidaan eh, riskit ynnä muut. Eli tässä todellakin puhutaan eh, taloudesta eh, ja erityyppisistä kaupankäyntiin ja pankkimaailmaan käytiin kysymyksiin liittyvissä kysymyksistä. Tässä koko reaalitalous on keskiössä ja meidän koko reaalitaloutemme on varsin vaarallisessa tilanteessa juuri tämän riskin takia. Tämä digitaalinen vallankumous, se on huomattava ja tarvitsemme eurooppalaista strategiaa jotta itsemääräämisoikeutemme näissä kysymyksissä eh, paranee. Saamme aikaan yhtenäiset digitaaliset sisämarkkinat ja sitten eh, hyödynnämme olemassa olevia talouden tietoja, jotta saamme luotua paremmat eh, yhteydet asiakkaisiin, optimoimaan erilaiset menettelyt paremmin ja niin edelleen. Tätä kaikkia voimme sitten hyödyntää. Esimerkiksi ajoneuvo, teollisuus tulee olemaan ensimmäinen, joka on jo saavutettu sitten Eh, koneet seuraavana, kemian talous seuraavana, pankit ja vakuutukset näiden jälkeen myöskin tulevat tähän mukaan. Eli digitaaliset sisämarkkinat eh, muodostaa näin ollen foorumin ja digitaalinen unioni, sen tulee olla tavoitteenamme. Tarvitaan selkeää strategiaa, sellaista, joka mahdollistaa uusien työpaikkojen luomisen, luo lisäarvoa ja mahdollistaa teollisen kilpailukyvyn. Ja näistä lähdemme liikkeelle ja te myöskin lainsäätäjinä ja myöskin talousarviosta ja tutkimusvarosta vastaavana tahona toivottavasti olette hyvä kumppanimme. Ja kuten totesin, tarvitaan tehokkaampaa, nopeampaa lainsäädäntötyöskentelyä kuin miten EU-ssa tähän saakka yleensä on totuttu tekemään. Kiitos. Kiitoksia komissaari tästä hyvin syvällisestä ja laajasta tavasta lähestyä digitaalisia sisämarkkinoita ja sen ongelmia. Oli todella kiinnostavaa kuultavaa. Se oli poliittinen lähestyminen, poliittinen tapa tarkastella näitä ää, pulmia. Ja tämä täytyy saada vietyä eteenpäin kaikille kansalaisille. Sitten seuraavaksi EPPn puolesta ää, de Castillo Vera. gracias, eh, presidente. Eh, muchas gracias, Kiitoksia, puheenjohtaja ja kiitoksia komissaarille. On mukava nähdä teidät täällä jälleen tänä tärkeänä ajankohtana, koska on tärkeää meille ymmärtää, minkälaisia tavoitteita ja haasteita edessämme on silloin, kun puhutaan digitaaliseen talouteen ja digitaalisen yhteiskunnan rakentamiseen. Voinemme sanoa, että digitaalitalouden kehittyminen ja digitaaliyhteiskunnan kehittyminen on vastaa niin kuin vastaisasta suurnopeusjunaa, joka ei pysähdy matkalla ja Euroopan on, Eurooppa on nyt vaarassa jäädä taakse ja Euroopan pitäisi kuitenkin istua kuskin paikalla veturissa. Ja nythän täytyy olla niin, että meidän vast, se on meidän vastuumme ja velvollisuutemme. Te esitette asian hyvin, siksi en tule kaikkia toistamaan, jotta en veisi aikaa niiltä, jotka myös haluavat puhua ainoa mahdollisuus on kuitenkin se, että pyritään Euroopan unionin yhtenäisyyteen näissä projekteissa, mutta sisämarkkinoiden sisällä digitaaliset sisämarkkinat toimivat moottorina tässä hankkeessa. Tämä eurooppalainen talous mahdollistaa mukana pysymisen. On kuitenkin kysymys suhteesta muuhun maailmaan meidän täytyy ottaa huomioon kaikki nämä, nämä näkökohdat, mistä puhuitte. Haluan puuttua kahteen. Ensinnäkin me olemme tilanteessa, <clears throat> jossa, joka on hyvin lähellä ö, kaikille hyödyllistä yhdistymistä. On kysymys kuluttajista, verkkovierailumaksut ja avoin internetti ja netin neutraalisuus. Tässä käännyn ö, kollegojeni puoleen, koska meillähän on pikapuolen briefing asiasta. Ja voitte sitten miettiä, mitä minä tulen asiasta, asiasta silloin lausumaan. Meidän täytyy lähipäivinä ottaa nämä tärkeät askeleet ja olen vakuuttunut siitä, että me tiedämme, että tämä haaste, tämä velvollisuus, tämä poliittis-moraalinen velvollisuus, joka meillä on Euroopan, kansalaisin, Euroopan kansalaisten suuntaan, meidän täytyy siitä selviytyä. Toisekseen me tarvitsemme myös johtajuutta. Tunnen teidät, te olette ollut jo, olitte viime vaalikaudella komissiossa, minä tiedän, että olette hyvin päättäväinen, ettekä kavahda puuttumasta ongelmiin ja haasteisiin. Ja me todellakin pystymme tähän. Ja tässä tarvitaan johtajuutta, mutta Oikeastaan enemmänkin kuin aikaisemmin, koska kaikki tapahtuu niin nopeasti. No, normaali kehitysvauhti on aivan liian hidasta ja komission täytyy toimia kuljettajan paikalla. Tässä komissiolla on nyt mahdollisuus antaa impulseja neuvostolle, mutta myös parlamentille – Kuitenkin tässä tarvitaan johtajuutta. Ilman johtajuutta me emme pääse eteenpäin. Ja aivan lopuksi vielä, herra komissaari, meillä on kiire. Ja kehitys menee kohta ohitsemme. Siksi me tarvitsemme myös luovuutta politiikkaan. Meidän täytyy pystyä sopeutumaan uusiin tilanteisiin, myös lainsäädännön laatimisen tasolla. Niin meillä on myös pehmeää äh, lainsäädäntöä. Me tarvitsemme la- näköaloja lainsäädäntöön, niin sen täytyy olla äh, etusijalle. Meidän täytyy keskittyä tärkeimpiin asioihin silloin, kun lainsäädäntöä laaditaan, koska muuten tästä ei tule mitään. Me olemme kohta sitten muuten huomaamme, että vaalikauden päättyessä emme ole käyttö, ottanut tilaisuudesta vaaria. Sitten SNDn puolesta kollega. Kiitos puheenjohtaja. Olen oikein iloinen, että kuulin jotakin tänne täällä tänään. Vain sitten asioita, jotka tulevat esille myös kuulemisessa, niin se on oikein mukavaa. Nyt Euroopan täytyy luoda GSMstä menestystarina. 20 vuotta sitten Eurooppa oli kärjessä. Nyt täytyy kertoa maailmalle, miten hyvin me menestyimme. Me olemme johtajia, mutta jäämme vähän jälkijunaan sitten 3-4 g ja nyt edessä on 5G, joka liittyy Euroopan talouden elpymiseen. Joten Painotan tuon merkitystä. Saammeko riittävät varat 5G-edistyksen takaamiseksi? Olisi oikein hyvä, jos pystyisimme. Ymmärrän, että Junckerin suunnitelman neuvottelut jatkuvat ja jonkun verran tutkimusrahoitusta on pelastettu ja uskon, että parlamentin ja komission kanssa ollaan tulossa sopuun siitä, minne ollaan menossa. Täytyy investoida 5G digitaalisen infrastruktuuriin. Se on tärkeää. Mutta miten investoinnit toteutuvat? Olen painottanut aikaisemminkin, että kyberturvallisuus on erittäin tärkeää, että me saamme menestyksen avain. Puhutaanpa missä tahansa eurooppalaista projektista. Uskon, että meillä täytyy olla järjestelmä, joka takaa meille sertifiointia itsenäisen organisaation pitäisi olla vastuussa kyberturvallisuudessa. Jos siis meillä on online-palvelu, esimerkiksi pankilla. Se investoi miljardeja kyberturvallisuuteen ja sitten tulee lisäinvestoijia ja me emme tiedä, keitä nämä investoijat ovat. Me emme sitten tiedä, minkälaista, turva, minkälaisia turvallisuustakoita nämä ta- uudet tahot tarjoavat. Me tarvitsemme jonkunlaista sertifiointia. Tällaiset asiat auttavat meitä ratkaisemaan kyberturvallisuusratkaisujen luottamuspulaan. Ihmiset eivät pysty reittaamaan niitä. Siinä ongelma. Ja toinen ongelma on johdonmukaisuus. Se aluekehityksen pääosasto käsittelee digitaaliagendaa, mutta sillä on muitakin alueita, kuten rakennerahastot, joita se käsittelee. Meidän täytyisi saada selkeä kuva siitä, minne tuuli puhaltaa. se on kummallista, että DG Regia puhuu digitaalista agendasta, mutta kyberturvallisuudesta ja monista muista tärkeistä asioista se ei halua puhua. Me tarvitsemme lisää johdonmukaisuutta ja jäsenvaltioiden ja komission välillä on klappia. Ja sitten syntyy tällaista jumiutumista. Sitä tapahtuu GSM-kokonaisuudessa. Regia sanoi jotain. Mutta viestin pitäisi olla yhdenmukaisempi yhteisiä toimia erityisalueella. sitten te puhuitte. Mutta täytyy myös ajatella tulevaa teknologiaa. Volumin. uskon, että johdollanne pystymme puhumaan nyt lähellä. Pan Marik. Kiitoksia. Toivon lyhyitä puheenvuoroja konservatiivien reformistien edustaja seuraavaksi. Panie komisarzu, dziękuję za pana Kiitoksia teistä esityksestä, komissaari. Olen ehdottomasti samaa mieltä. Näen, että te olette sitoutunut kehittämään yhteistä digitaalista markkina-aluetta. Kysymykseni on ehkä teknisluonteinen. Siihen liittyy ajatuksiin silloin, kun puhutaan infrastruktuurista. Kuten kaikki tiedämme, ratkaiseva muutos oli silloin, kun siirryimme analogisesta järjestelmästä digitaaliseen järjestelmään. Jo ne ensimmäiset ratkaisut, joilla saatiin digitaaliset mahdollisuudet, olivat täysin olivat sellaisia, joilla ei ollut mitään vertailukohtaa aikaisempaan ja sitten epäsynkroniset datat ATM-järjestelmässä. Tämä, näiden teknisten ratkaisujen tuloksena me puhumme nyt langattomasta yhteydestä ja tietyistä muistakin askelista. Se, mitä minä tarkoitan, aivan erityisesti kysymys, kyseeseen tulee esteet eri jäsenvaltioiden välillä järjestelmien erilaisuudesta johtuen. Jotta nämä esteet voitaisiin voittaa, me tarvitsemme paljon, meidän täytyy tehdä paljon työtä, varsinkin kun puhutaan verkon kapasiteetista viimeisille maille, viimeistä mailia varten me joudumme muuttamaan teknologiaa. Me jo, jonkin verran on käytetty kuitoteknologiaa ja sitten se jumiutui korkeisiin kustannuksiin. Sitten me päätimme palaita soveltamaan täysin erilaisia ratkaisuja, eh, kuten ADSL, ja se ei kuitenkaan riittävän. Kysymykseni on, jos te kaavailette jotakin muutoksia, haluatteko te mennä täysin uusiin ratkaisuihin, kuten esimerkiksi eh, eh, kuituoptiikka, kuituoptiikka aiotteko mennä sinne vai Eh, aiotteko ehtikäpä keskittyä kapasiteettiin, aivan erityisesti silloin, kun puhutaan kuparista, kuitenkin tarvitaan yli 100 mega, megabaitin megatavun kapasiteettia kuitenkin päivän päätteeksi usein toimituslupauksia ei ole pystytty täyttämään, koska rajoituksia on ollut, ollut tietojen siirron osalta liikaa. Toivon, että että investointien myötä voisimme löytää, voittaa nämä ongelmat, joista, jotka mainitsin. Mitä investointeja komissio aikoo tehdä ja mitä äh, teknologiaa komissio aikoo suosia omassa suunnitelmassaan? Ja viimeinen kysymykseni, joka on enemmän juridinen, äh, verkkovierailut ovat, verkkovierailu maksutuvat sellaisia, joista kansalaisemme eivät pidä. Usein äh, suuret teleyhtiöt ovat Äh, valtakun, äh, kansallisia yhtiöitä, niin kuin Ranskan Telekom ja Saksan Telekom, tiedämme, että ne eivät ole kiinnostuneet alentamaan verkkovierailumaksuja, koska ne pelkäävät, että ne menettävät vaikutusvaltansa ja vaikutusmahdollisuutensa. Kuinka te arvioitte tämän tilanteen? Äh, tarkastellaanpa vaikka sitten Saksan markkina-alueita. Millä tavalla te luulisitte voivanne poistaa verkkovierailumaksut tuolla alueella? Kiitoksia. Sitten Rova Kallas. Thank you. Um, thank you for your presentation. Kiitos esityksestä. Onnittelut strategiasta. Tässä on hyvä kuva digimarkkinoista. Raja pitää poistaa, uusia saa luoda. Olen samaa mieltä Rode ja Veeran kanssa, että me tarvitsemme johtavuutta. Ei pidä ainoastaan puhua riskeistä ja vaaroista. Pitää painottaa myös digitaalisten markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista. Itse-valiokuntana pääkiinnostuksemme liittyy siihen, miten muuttaa teollisuutta digitaalisesti, miten internet-talous voi kasvaa. Mainitsitte online foorumit, josta tekijän kuuluvat nämä. Mutta meillä ei ole yhteistä määritelmää näille online-foorumille. Tiedätte tämän. että myös, meillä pitäisi olla niitä varten keikko, Onko tämä arvio vai onko teillä jo suunnitelma niiden säätelyksi? Voitteko kommentoida? Avain kysymys. Sisältö on tärkeää. Kieltäytyminen johtaa vain verkkopiratismiin, joten koska copyright äh, uudistus tulee. Jos meillä on esimerkiksi telekom-yhteismarkkinat, meillä voisi olla useampia yrityksiä siltä kilpailuja. Miten nämä markkinat kehittyvät? Kiitoksia rouva Ernst Guesta. Ja, vielen Dank. Kiitos Ensin voin yhtyä siihen, että aikaa on hukkaantunut varsin paljon jo. Ja niin kuin totesitte, digitaalista vallankumousta ei voi puhua vaan eh, teollisuusta 4.0 oikeasta. Tämä liittyy sitten myöskin ihmisiin, eh, miten heille käy. Ei pelkästään ole kyse tekniikasta. Tämä pitää paikkansa. Ja mikä on sitten perusoikeuksien ja näiden sisämarkkinoiden välinen suhde ja vertaa sitten tätä hieman näihin teollisiin sikaloihin. Tämä oli mielenkiintoinen esitys. No tietysti sikaa voi lihottaa eri tavoin nopeasti tai hitaammin. Lopputuloksissa on sitten tietysti eroa, mutta se aika, mitä tarvitaan, on otettava käyttöön, jotta virheitä tapahtuu mahdollisimman vähän silloin, kun puhutaan digitaalisista sisämarkkinoista Euroopassa. Ja sitten tässä todettiin, että tarvitaan sisämarkkinoiden kansalaisten oikeuksien välille tasapainoa, mutta tällöin tiettyjä aiheita on hieman pidempään tarkasteltava, esimerkiksi roaming-kysymykset ja nämä eh, verkkokysymykset eh, on todellakin uskomatonta, mitä eh, neuvosto joskus esittää esimerkiksi verkkoneutraaliuden osalta tietyt seikat tuntuvat jäämään kokonaan pois esimerkiksi neuvoston kannanottoasiakirjoista, joka on yllättävää. Ja kysyisinkin nyt teiltä, onko teillä mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten jäsenmaatasolla asioita tarkastellaan. Ja verkkovierailumaksut, tähän komissi- parlamentti on tehnyt selvät päätökset, eli että todellakin verkkoverolumaksuista päästäisiin eroon eh, ihan oikeasti, mutta miten tähän päästään, eh, sitä kysyisin. Ja sitten internetin turvallisuus eh, täysistunnossa eilen suurin sanoin puhuttiin tästä asiasta, mitä kaikkea tulisi tehdä, mutta sitten rahoitusvarat, onko niitä olemassa ja toisaalta tutkimuksen ja kehityksen varoja leikataan koko ajan, vaikka tilanteen tulisi olla toinen toisin Eli tähän haluaisin teiltä myöskin kommentteja. Geoblocking-asia on tässä asiakirjassa myöskin esillä ja todetaan, että tässä eh, on ollut eh, väärin perustein toteutettuja keinoja, eh, miten asiat tulisi sitten hoitaa paremmin, jos tilannetta halutaan korjata. Ja sitten tarvitaan riittävä aika ja onko kuultu muitakin tahoja, eh, sellaisia, jotka tuntevat tämän asiasisällön ehkä paremminkin kuin me poliitikot. Me voimme hyödyntää olemassa olevaa osaamista eri tahoilta. Ja tältä pohjalta sitten kannattaa asiassa mennä eteenpäin eikä uhrata kansalaisten oikeuksia tässä asiassa. Näinhän usein valitettavasti käy ja viime aikoina varsinkin eh, tietosuojakysymysten osalta näin on käynyt ja tietosuoja-asia on nostettava esiin tässä yhteydessä. Ja teollisista kysymyksistä pelkästään ei voida keskustella. Myös nämä eh, perusoikeuksiin liittyvät seikat on tällöin nostettava keskustelun kohteeksi. Seuraavat ja puhujia pyytäisin puhumaan korkeintaan kaksi minuuttia. Kollega Paul Rivi. Kiitoksia, komissaari. Parlamentti päätti suurella enemmistöllä, että verkkovierailumaksujen äh, lisäykset eivät ole, äh, eivät ole luvallisia, niin ne pitää hävitä Euroopan sisämarkkinoilta. Me emme voi hyväksyä kompromissia, joka ei toteaisi, että verkkovierailun lisät edelleenkin ja täytyy siirtää, edellytyksemme täytyy siirtää historian pöytälaatikkoon viimeistään ensi vuonna. Edelleenkin puhutaan verkkovierailumaksuista. Meillä on kuitenkin kansallisvaltioissa ehkäpä melkoisia hintaeroja, kun mennään toiseen Euroopan maahan, niin hinta saattaa nostaa satakertaiseksi. Meillä se maksaa 2,30, kun mennään Saksaan. Minun täytyy, minun täytyy sitten hyväksyä se, että gigabyte on 240 euroa. Ja toinen asia on se, että kun, kun lähtee Euroopan unionin alueelta pois, niin muissa maissa maksetaan jota 204, jopa 214 euroa ja, ja saattaa, että kulu saattaa olla parikymmentä tuhatta euroa. Missä on kuluttajasuoja? Meidän kuinka niin minulla kotona gigatavo maksaa 2,40 ja taas ö, muualla Euroopassa 2400, ei, se saattaa mennä jopa 19 000. Tällaista emme voi hyväksyä, että Euroopan kansalaiset ö, vedetään tällä tavalla kölin alta erikoisilla argumenteilla, että investoinnit ovat sen sorttisia, että tämä on pakko meidän pitää todellakin luoda digitaaliset sisämarkkinat ja neuvostolla on nyt korkea aika puuttua peliin, koska on meidän kilp- me operaattorit ottavat uusia liiketoimintamalleja. Kuluttajat eivät voi enää hyväksyä sitä, että he eivät voi käyttää laitteitaan samoilla ehdoilla muualla. Me tarvitsemme joustavuutta ja järkeellisiä ehdotuksia ja tarjouksia. Nyt on korkea aika toimia. Kiitoksia. Sitten Rova Kapelu. Kiitos. Ja kiitos, hyvä komissaari, näistä selkeistä sanoista. Komission strategiassa olisi ollut eh, hyvä keskittyä paremmin tähän teollisuuden teollisuus 4.0. 4.0 liittyy reaalitalouteen, kuten totesitte, ei puhuta pelkästään tuottavasta eh, teollisuudesta, vaan myöskin pankeista, eh, vakuutuksista ja pankkialasta ja totesitte, että suuret autoja tuottavat yritykset ovat yhteydessä suurin IT-yrityksen siksi, että tämä yhteys tietoihin ja verkostoihin on tarpeen. Tämä osoittaa jo asian tärkeyden ja sen, mikä merkitys sillä tulee olemaan tulevaisuudessa. Ja siksi on toimittava digitaalinen strategia on yksi asia, mutta tätä reaalitalous aspektia ja aikakomponenttia olisin toivonut vähän enemmän. Yhdysvallat on osoittanut meille sen, miten näissä asioissa voidaan edetä meillä on nyt sitten takaa jo asema tässä mutta kuitenkin olemme tärkein IT-palveluiden viejä maailmanlaajuisesti ja uskoisin, että digitaalisella sektorilla myöskin voimme edetä hyvin. Ja rahaa, rahoitusta tarvitaan, niin kuin totesitte neuvottelujen yhteydessä. Ehkä olisi hyvä digitaaliverkoston tietty osuus varata. Varoja rahoitusta todella tullaan tarvitsemaan digitaalisten palvelujen laajentamiseen, jotta voidaan tukea esimerkiksi innovatiivisimpia yrityksiä ja kyberturvallisuus tietysti on myöskin tässä huomioitava. Ja ehkä voisitte varojen käyttöalaa hieman täsmentää, eh, mitä tarvitaan ja mikä mielestänne olisi tässä asiassa tarpeen. Ja sitten kun täällä se oli viimeksi vieraan, hän totesi, että me saattaisi tulla kyseeseen eh, ja hän vastaa näistä kyberturvallisuusasioista. Kysyn, eh, mikä on tilanne tähän liittyen nykyisellään, onko asiassa edistystä? keskitytty amerikkalaisiin verovelvollisiin on kohdentunut, kohdistunut venäläistä hakkerointia. Saimme lukea eilen ja eilen sitten täällä lentokentällä kokea, mitä tapahtuu, jos ilmatila mm, vaikutetaan jollain tavalla. Yksi sitten Kreel. Kiitoksia. Minun täytyy oikeastaan olla todeta, että te olette kaikissa asiassa oikeassa, että tässä on aika paljon uuttakin. Minä olen informaatikko ja siksi tiedän, kuinka nopea tämä, tämä tekniikan kulku on, niin minusta on hyvä, että te arvostatte sitä, että meidän täytyy yrittää saada lainsäädäntöä nopeammaksi. Olisi hyvä, että jos eräät asiat, joita on esitetty digitaalisella agendalla, että niitä aikaistettaisiin, että voitaisiin jo aloittaa kiinnostaa teidän ehdotustenne tutkiminen. Minusta meidän täytyy pohtia myös sitä, josko lainsäädäntöä pitäisi alusta pitäen rakentaa joustavammaksi, että silloin kun teknologia kehittyy, että ei tarvitse aloittaa taas aasta, vaan että täytyy sopeutua tähän vauhtiin myös lainsäädäntötyössä ja saada joustava järjestelmä. Minäkin olen vakuuttunut siitä, että että ei tarvitse nopeuttaa pelkästään lainsäädäntöä, vaan menetä, me tarvitsemme myös asian adekvaattia infrastruktuuria, mutta ei, että meillä on kuitenkin Saksassa on, on mustia aukkoja ei pelkästään maaseudulla, vaan myös kaupunkialueilla – Tästä sukeutuu kysymykseni, minkälaisia kannustimia komissio ja te aiotte kaavaille, jotta sitten tätä infrastruktuuria saataisiin rakennettua nopeammin. Se voidaan tehdä hyvin monin eri tavoin. Minua kiinnostaisi teidän kaavailemanne konsepti. Kiitoksia. Kollega Kartao. Merci, president. Kiitos. Herra komissaari että tänne sanon lisää tällaista poliisitoimintaa Euroopan eikä niin. Kaikkialla on vähän vaikeaa. Kybertoimiston lisäksi täytyy taata myöskin kansalaisvapaudet. Mutta tämä on anekdootti. Mutta te jaatte tieteen asiantuntijahuolet, jotka näkevät Euroopassa iso ongelmia lähiaikoina investointien puutteen vuoksi Sotitte hallituskelloja ja ymmärrätte ja puhutte tästä digitaalisesta prekariaatista köyhyydestä. Se on tärkeä aiheesta puhua. Puhutaan usein, kuinka moni kansalainen pääsee uuden teknologian digipalveluiden ääreen. On miljoonia, jotka eivät pääse yksityiset investoijat eivät investoi kuin sinne, missä on takeita tuotolle, miten saada investoima sinne, missä asuja, asukataan vähän. Ja tässä julkiset investoinnit jahtavat kuin kissa häntäänsä, tiedätte, äh, valtioiden rahoitustilanteen. Millä te voitte boostata näitä investointeja? Voitte Ervan Diitas sisämarkkinoista, hyvä niin. Minkälaista? laisen marssijärjestyksen tänään 28 erillisestä markkinasta yhteismarkkinoihin. Mrs. Moody. Kiitoksia. Sitten Rodi. Very much following on from... Uh... Niin. Kaksi aihealuetta, eli infrastruktuuri, asiat. On hyvä, että siihen on kiinnitetty huomiota omalta alueelta, niin voin kertoa Konvolin alueella näistä laajakkaista nopeista yhteyksistä. Yhteisövaroja on hyödynnetty tehokkaasti näiden infrastruktuurihankkeiden valmistamiseksi, ja, jotta mahdollisimman monet saataisiin tämän verkon piiriin. Ja vaarana on se, että digitaaliset markkinat ovat saatavilla osalle väestöä, mutta sitten suuri osa väestöä jäisi palvelujen ulkopuolelle. Ja tämä pätee varsinkin maaseutualueihin. On katsottava, mitä siellä tehdä. Siellähän on paljon ähm, alhaisen palkan työpaikkoja nykyisellään laajakaista äh, palvelut ja tämän tyyppiset menettelyt saattaisivat mahdollistaa ähm, yritystoiminnan avaamisen myös näillä syrjäseuduilla. Ja sitten vielä hieman työpaikoista ja koulutuksesta tutkimus ja kehitys Eh, todellakin erityyppinen panostus ja investointi siihen, eh, miten on hyödynnetty infrastruktuurin eh, kehittämistä näissä digitaalisissa yhteyksissä ja kuinka on näin mahdollistettu uusien hyvien työpaikkojen syntyminen. Mutta tietysti ennen työtä tarvitsee ammattitaidon ja kun ajatellaan nuoria kansalaisiamme, he hyvin sopisivat tähän tämän tyyppisen rooliin. Ja näin saataisiin kehitettyä juuri näitä markkina-alueita, joihin nyt tähdätään. Ja tärkeää on jo tämän hyvän pohjatyön jälkeen jatkaa eteenpäin. Kiitoksia sitten herra Roilon seuraava puhujamme. No niin, tämähän oli niin kuin aina, herra komissaari, hyvin tarkka analyysi ongelmista, mutta myös mahdollisuuksista. Täällä on esitetty paljon kysymyksiä, mutta, mutta muutamasta ongelmasta ei pääse eroa, kun ajatellaan näitä, näitä valtavia tietomääriä ja tätä nopeutta. Voidaanko sitten tällä, tämänhetkisellä lainsäädännöllä – kun puhutaan tietosuojasta ja äh, verkon neutraliteetillä. Voidaanko tällä vanhalla tiellä jatkaa? Eikö me, eikö me, eikö me tarvitse enemmän liikkumavaraa? Millä, millä tavalla me muuten selviämme? Jos tarvitaan enemmän joustavuutta ja nopeampaa toimintaa ja valtavia tietojääriä, eihän me, emmehän, me voi, emmehän me voi tällä entisellä konseptilla jatkaa, jossa keskitytään tietosuojaan ja verkon neutraliteettiin. Äh, liioittelen tässä hieman, jotta saan asiani selville että tämä verkkoneutraliteetti, niin kuin monet sen ymmärtävät, voidaanko sillä vastata näihin kysymyksiin vai pitäisikö enemmän keskustella rehellisemmin ja sanoa, että me tarvitsemme tiettyjä oikaisuja ja muutoksia tai jatkokehitystä tiettyyn paikkaan, koska muuten tätä, tällä tiellä ei voi jatkaa. Ja toinen suuri ryhmä on se, että minkälaisia investointeja me vaadimme. Voidaan kysyä, että mistä se raha tulee. Kaikkihan pitäisi tulla tässä Junckerin kassakaapista. Vai ei se nyt niin siis ole jo, vai tuleeko siitä edes niin iso? Haluaisin vain ymmärtää, jotta emme lähteä, emme lähde lupaamaan ihmisille sellaisia, joita me emme pysty tekemään. Tietenkin, ne, joilla on yksityistä rahaa Euroopassa, niin ja sanotaan heille, että tämä on kannattava investointi, niin sitten voitaisiin saada rahaa mukaan. Mutta jos ehdot tehdään niin tiukaksi, että kenen rahaa ei tulla, niin sitten ei voida tehdä mitään. <clears throat> jos enemmän rahaa halutaan, niin täytyy sitten yksityisen pääoman haltijoille rakentaa ehdot niin, että rahaa tulee. Ja miten se on mahdollista? Onko meillä rohkeutta? Oh, thank you very much. And Madam Salini. Kiitoksia sitten Rova Salini. Ei, anteeksi, herra Salini. Thank you. Eh, la ringrazio. Kiitokset, herra komissaari, alustuksestanne ja eh, innostuksestanne erityisesti sillä ensimmäinen asia, eh, eh, jos halutaan, että Euroopan unioni pääsee kunnolla liikkeelle, eh, on tietysti toimia hyvänä johtajana ja osoittaa, että on itse vakuuttunut ja että komissiot ja toimielimet ovat vakuuttuneita siitä, mihin mennään. Ja oma innostuksenne toivottavasti ja varmasti heijastuu myös kollegoihinne. En ole digitaalisen agendan asiantuntija itse. Eh, olen tällainen old style eh, teollisuusmies pikemminkin, eh, mutta olen vakuuttunut siitä, että digitaaliset haasteet osallisin tavoin saadaan osaksi aikaisempakin teollisuutta. Ja maatalous Eh, ala Italian osalta. Voin todeta, että eh, uusissa eh, menettelyissä hyödynnetään satelliitteja ja erilaisia menettelyjä ja smartphone-puhelimensa mm, välityksellä viljelijät saavat tiedon siitä, mikä on peltojen tilanne, mikä on niiden kosteustilanne, tarvitaanko lisäkastelua. Mutta näistä investoinneista kun puhutaan, niin liiallinen sääntely voidaan nähdä vihollisena. Eli ennen kuin mietitään sääntelykysymyksiä, eh, hyvää sääntelyä kannattaa ehkä ajatella, että vähempi sääntely voisi olla parempi asia. Eh, unionin suurten jäsenmaiden ehkä kannattaisi tämä riski hyväksyä. En tarkoita, etteikö sääntelyä valtiota lainkaan tarvittaisi, mutta mahdollisimman eh, vähäisissä määrin, koska on selvää, että eh, pienellä vatsalla on helpompi liikkua kuin eh, suurella sellaisella. Ja sitten lopuksi vielä toteaisin, että mielenkiintoisena näen tässä sen, että pyritään parantamaan investoijien ja poliitikkojen välistä suhdetta. Jotkut täällä valitettavasti totesivat, että eh, investoijat menisivät sinne, missä on takuut. Ei, vaan investoija eh, kestää kyllä riskin, mutta hän ei kestä byrokratiaa eikä liikaa sääntelyä. No, roaming kysymystä ja telekom-kysymyksiä täällä jo on kommentoitu, eli en toista jo sanottua. Kiitos. very sorry. Kiitoksia, herra Olin pahoillani. Tämä oli minulta herätyshuuto, tämä teidän äh, äh, nimittämisenne, mutta nyt suorassa Herra Boni. Kiitoksia. Äh, kiitoksia, komissaari. Olen iloinen tästä teidän innostuksestanne, koska lyhyesti sanoen meillä on, me tarvitsemme hyvää johtajuutta. Toiseksi me tarvitsemme joustavuutta, joustavuutta lainsäädäntöön. Olen täysin samaa mieltä <clears throat> siitä, että me tarvitsemme joustavaa lainsäädäntöä ja myös muita ratkaisuja kuin lainsäädäntöratkaisuja, jotta saadaan digitaaliset sisämarkkinat pantua täytäntöön. Kolmanneksi me tarvitsemme investointeja infrastruktuuriin. Tämä on keskeinen kysymys tulevaisuuden kannalta. Ja neljänneksi tämä liittyy siihen, että tuetaan – teollisuuden kehitystä. Komission asiakirja, siinä puuttuu täysi kuvaus teollisesta kehityksestä. Tietenkin taloudessa meillä on, on vissejä tavoitteita, mutta joka tapauksessa kiitos komission jäsenelle tästä. Kiitoksia. Herra Arimon, se Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra komissaari hyvästä, varsin innostuneesta vetoomuksestanne eh, digitaalisten sisämarkkinoiden suuntaan. Varmasti jokainen on valmis allekirjoittamaan pitkälti se, mitä täällä esiin toitte, ja hyvä olisi, jos tulevien kolmen neljän vuoden aikana todella päästään niin pitkälle kuin mitä tässä eh, kaavailitte. Ja jos tässä onnistuttaisiin tulevien kolmen vuoden aikana, niin silloin varmasti te ansaitsette digitaalisen Nobelin palkinnon. Mutta varmaan se ei ole sillä jos on hyviä suunnitelmia, niin on tärkeää priorisoida kunnolla, eli määritellä ne asiat, joiden osalta tulee edetä nopeasti. Ja tekin totesitte, että on asioita, joissa vauhtia tarvitaan. Ja kysyisin, mitkä ovat nämä prioriteettialat, joiden osalta olisi ilman muuta edistyttävä mielestäni kolmen neljän vuoden aikana. Äskeinen esityksenne pitää pitkälti varmasti meni vähän pidemmällekin horisonttiin, mutta digitaalisissa kysymyksissä on toimittava nopeasti ja eurooppalaisissa yhteyksissä päätöksenteko on joskus hidasta, mutta kysyisin, mitkä ovat sellaisia tavoitteita, jotka ilman muuta haluaisitte kolme neljä vuoden sisään toteuttaa? Ja kollegat puheenvuoroissaan totesivat, että Infrastruktuuriin on panostettava, jos digitaalista vallankumouksesta puhutaan. Olette mukana komissiossa, olette olleet myöskin suunnittelemassa esiriä, eh, ja onko teillä ehkä tarkempaa tietoa siitä ja sen hyödyntämisestä, eli olisiko mahdollista näistä laajakaista investoinneista eh, näiden osalta saada esir mm, tukea tai saada sinne mukaan näitä laajakaista hankkeita. Kiitoksia. Tämä on ollut kiinnostava keskustelu ja nyt teidän vuoron, herra komissaari. Meine Damen und Herren, die Frage... Niin kysyttiin kuinka paljon aikaa tarvitaan asiantuntemuksen huomioiminen, asiantuntijoiden tieteellisten osaajien kuuleminen ja miten edetä esimerkki. Tietosuojaperusasetushan kaksi ja puoli vuotta sitten työstin Redingin toimesta ja komissio sitten eh, teki päätöksen. Neuvosto sitten blokkasi kahden vuoden ajan ja tämä aika meni ihan hukkaan. Ja nyt ehkä kannattaa olla fiksumpi. Eli nopea mandaatti, sitä tarvitaan ensinnä, ja nopea yhteistä eh, yhteydenpitoa eh, parlamentin ja neuvoston välillä ja tästä toinen esimerkki. Jos joidenkin lakien osalta pidetään kolmekin kertaa vuodessa neuvostotason kokouksia, viime marraskuussa esimerkiksi neuvostossa oli mukana eh, käsittelyssä. Ja sitten seuraavan kerran eh, huhtikuussa on tullut mukaan kuusi uutta ministeriä, kuusi uutta hallitusta ja sitten 18 eh, ei ehkä tule lainkaan paikalle, vaan paikalle tulevat valtiosihteerit ja lukevat sitten eh, suoraan paperista, mitä muut ovat kirjoittaneet, ja sitten takarivillä sitten seurataan, mitä sanotaan, ja jääkö joku sana ehkä sanomatta. Tällaiset rituaalit ovat ihan älyttömiä. Perusteellisuutta tarvitaan, perusteellisuus, nopeus, niiden ei tarvitse olla toistensa vastakohtia, kun puhutaan audiovisuaalisten palveluiden direktiivistä esimerkiksi 2007-2008 vuodelta se on ollut olemassa. Ja sitten nyt REFIT-prosessi käy läpi sitä, mikä on osoittautunut hyödylliseksi, mitä on tehty väärin, mitä on modernisoitava ja mitä uutta mukaan olisi syytä ottaa. Ja jos sitten esimerkiksi toisella neljänneksen ensi vuonna saadaan aikaan lainsäädäntöehdotus, niin Eh, on todella pidettävä huoli siitä, että valmista ei tule vasta vuonna 2019, koska näiden kolmen vuoden aikana digitaalinen maailma, eh, Amazonit, streaming-palvelut, televisio, eh, video on demand todellakin kehittyvät valtavin harppauksin eteenpäin. Eli autoriteetti voi olla, jos on todellakin ajan tasalla ja tärkeää olisi tässä audiovisuaalisen direktiivin yhteydessä ottaa mukaan tällainen lauseke. Esittelijä, ministerit, eh, kaikki saman katon alle käsittelemään, eikä salista lähdetä ennen kuin valmista tulee se, mikä on mahdollista paavia valittaessa, sen tulisi olla mahdollista myöskin demokratiassa, jotta voidaan yhdistää perusteellisuus ja nopeus ja toimia ajankohtaisesti ja siten kuin kuuluu. Kannattaisi ainakin yrittää tällaista menettelyä. Ja jos näin digitaalisen sektorin yhteydessä onnistuttaisiin vakuuttamaan kaikki siitä, että tässä yhteydessä tarvitaan eh, kitkatonta, nopeaa asioiden käsittelyä, ei siten, että asiat viedään koreperin ja eteenpäin ja taaksepäin. Tällä tavalla eh, ehkä onnistumme siinä, että saamme vahvan roolin Euroopan sisällä ja myöskin ulkopuolella näissä digitaalisissa asioissa. Nettineutraalius ja verkkovierailut, sitä kommentoitiin tässä puheenvuoroissa. Teillä on varsin osaavia esittelijöitä, jotka viime viikkoina ovat olleet aktiivisia. Ja meillä on neuvostossa vielä työlounaskin tulossa kahden viikon päästä. Ja toivottavasti Latvian kaudella vielä onnistutaan ratkaisu samaan aikaan. Luxemburg on myöskin valmis jatkamaan, mutta kesäkuukin tulee hyödyntää täysimääräisesti verkkoneutraaliudesta puhuttaessa kannattaisi ehkä eh, ymmärtää, että terveyspalvelut, eh, lääkkeet, eh, niiden, näiden osalta tulee osoittaa se, että digitaaliset toimet, e-health, sähköinen terveyskysymys, on mahdollista äärimmäisen nopeasti ja tällä tavalla saataisiin nämä eturintamaan ja avoin pääsy mahdollistettaisiin kaikille näihin infrastruktuurimahdollisuuksiin ja myöskin eh, liikenteessä on osoitettava se, eh, minkä tyyppiset liikennepalvelut tai mahdolliset liikenneturvallisuuspalvelut tai automatisointu eh, kuljetus, että nämä todellakin voidaan hoitaa tällaisella nopeudella. Ja sitten ne tulee nostaa eturintamaan näissä kysymyksissä, mutta jos tätä ei voida osoittaa, niin sitten ei. Eli tietyt erityispalvelut nostettaisiin etualalle ja niiden osalta sitten pyrittäisiin etenemään. Mutta tällöin tulee voida osoittaa toteen eh, nämä seikat ja nettineutraaliuden pohjalta sitten eh, asiassa siirtyä eteenpäin. Ja eh, kyberturvallisuus. NIS alusta on tässä lähellä myöskin, ja siinä sitten kaikki osallistujat ovat mukana, ja myöskin yksityisjulkiset kumppanuudet ovat tärkeässä roolissa. Ja molemmat pääosastot, sisäisten asioiden pääosasto, eh, ict ja eh, tiedotusseikat eh, toimielimissä myös komissiossa, kuin myöskin ulkopuolen maailma Eh, haluan tämän tyyppisiä task force-ryhmiä perustaa, jotta nykyistä nopeammin ja tehokkaammin voimme puuttua eh, siihen eh, tällaisiin tilanteisiin, joissa verkkoihin on hyökätty ja voimme analysoida tilanteita ja katsoa, mitä tehdä. Ja jos esimerkiksi voidaan osoittaa, että Euroopan ulkopuoliset tällaiset palvelut ovat urkkineet tietojamme, tietojärjestelmiä, järjestelyistämme eh, on erittäin tärkeää, että se huomioidaan ja myöskin eh, digitaaliset infrastruktuurit eh, EUn sisälle asettautuneet salaiset palvelut ja näiden toiminta myöskin. Eli tällaista digitaalista herkkyyttä tulisi todella saada lisää. DSM me viitattiin ja todettiin, että teollisuuspolitiikkaa ei olisi siinä riittävän hyvin huomioitu. Ehkä, mutta jos nyt verrataan sisämarkkinoita eh, ja ajoneuvoteollisuutta ja liikkuvuutta, niin se on eri asia kuin jos puhutaan tulevaisuuden auton tutkimuksesta ja digitaaliset sisämarkkinat muodostavat peruspohjan tälle eh, toiminnalle eikä toisinpäin digitaaliset sisämarkkinat tarvitaan, standardit, säännöt, tietosuojakysymykset, infrastruktuurit, ne muodostavat yhdessä perustan eh, toimivalle teollisuuspolitiikalle, joka sitten vastaa reaalitalouden haasteita. Ja tällöin voidaan reaalitalous ja digitaaliset seikat yhdistää. Eli digitaalinen unioni tarkoittaa tätä eh, kokonaisosastoa ja sitten digitaaliset sisämarkkinat on yksi erityisedellytys tämän onnistumiseksi. 5G-verkot ja eh, eh, tällaiset kaapelivapaavat verkot, niitä todella tarvitaan tulevaisuudessa – talousarviossa on 750 miljoonaa euroa saatu ja ne on nyt otettu käyttöön yhdessä teollisuuden kanssa. Teollisuus on sitoutunut siihen, että se sijoittaa viisinkertaisesti tämän määrän ja näin pikkuhiljaa lähestymme muita Japania, Etelä-Koreaa ja tavoitteena tulee olla sen, että viisi 5G e otettaisiin Euroopassa käyttöön saman aikaan kuin e, Japanissa ja Etelä-Koreassa noin vuoden 2020 kieppeillä. Uskoisin, että näin pitkällä ollaan. Ja varsin mielenkiintoinen kysymys oli kysymys, joka liittyi e, investointeihin digitaaliverkostojen osalta. Tietysti kompetenssijako on tehtävä selväksi ensin, kuka vastaa mistäkin ja mitkä ovat tavoitteet monissa yhteyksissä infrastruktuurin osalta esimerkiksi nämä toimivaltajat ovat selvät, kun puhutaan esimerkiksi erityisistä teistä, moottoritiet, paikalliset tiet, tavalliset maantiet. Ja tämä pätee myös koulutustoimeen, sairaalahuolton toimi, jako on ihan selvä, kuka tekee mitäkin, kuka vastaa mistäkin. Mutta sitten kun puhutaan digitaalisista infrastruktuureista, ja laajakaistosta, niin kompetenssin osalta voidaan sanoa, että tilanne on melko kaoottinen. Eli meidän tulee määritellä eh, selkeästi se, mitkä asiat tulee hoitaa kansallisesta budjetista, mitä oikeuksia ja vastuita on alueilla ja minkä tyyppiset tuet saattavat tulla kyseeseen mukaan ja mitä sitten hoitaa Euroopan unioni tarvit, meillä on olemassa rakennerahasto-ohjelmat. Valitettavasti niitä e, ei e, riittävän hyvin hyödynnetä näissä digitaalisissa hankeyhteyksissä tulevaisuudessa. E, tähän tulee vielä enemmän kiinnittää huomiota. Eli digitaaliset infrastruktuurit tulevat olemaan erittäin tärkeä asia silloin, kun mietitään sitä, mihin rakennerahastovaroja tulisi hyödyntää. Ja esirin osalta eh, tukikriteereistä tullaan päättämään ihan lähitulevaisuudessa, milloin yhteisrahoitus on mahdollista, miten minimisoida riskejä ja miten tehdä tästä houkutteleva yksityisiä investointeja ajatellen varsinkin maaseutualueilla, sillä tällaista yleiseurooppalaista kattavaa infrastruktuuria tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan. Ei sellaista keskittyy vain metropoli- ja kaupunkialueisiin, vaan myöskin harvaan asuttuihin seutuihin. Ja koulut ilman digitaalista materiaalia tai sähköinen terveydenhuolto ja automat toimivat autot. Kaikki tämä on järkevää vain silloin, jos karttamme ovat kattavat nopeuden kattavuuden osalta. Eli länsi balkan alue, Sveitsi, Norja, eh, kaikki eh, alueet tulee saada katetuiksi saman infrastruktuurin alaisuuteen. Ja tukikriteeri kysymys. Teknisesti meidän tulee varmasti olla neutraaleja, mutta tietyt laatustandardit tulee määritellä. vektorin tai äh, kuitukaapelit eh, tai eh, langattomat, eh, missä tahansa puhutaan, on, tämä on asia, joka jää sitten jäsenmaille ja sijoittajille, mutta tietyt laatustandardit tulee esittää. Eli eurooppalaisia varoja ei kannata hyödyntää 3 tai 15 megabitin hankkeisiin. Katsoisin, että tietyt vähemmästandardit tulee määritellä ja vain niihin sitten sijoittaa näitä eurooppalaisia tukivaroja. Kalles puhui tässä hieman näistä foorumeista. No Googlen tässä mainitsinkin ja siitä tulemme lähikuukausina saamaan kokemusta sen suhteen, minkä tyyppiset suuntaviivat olisivat tarpeen, jotta syrjintää ei tapahdu. Ja tässä yhteydessä sitten pyritään markkina analysoimaan vuoden loppuun mennessä riittävän perusteellisesti ja sitten katsomaan, onko ja miten mahdollisesti eurooppalaisen telekom-lainsäädännön lisäksi tai eh, TV-lähettäjien eh, eh, osalta, olisiko mahdollista tietynlaiset mainontaa, nuorisoa, verovelvoista koskevat säännöt saataisiin myös tälle audiovisuaaliselle alalle. Ja kun konsolisoidaan telekom-sektoria, niin katsoisin, että se mahdollistaa paremman kilpailun. En suinkaan tässä puhu monopoliasemasta, mutta yli 200 televisiota yhtiötä ja pienissä sitten näitä on vain neljä, jotka toimivat vain oman maan alueella, eivät laikaan naapurimaissa. Eli tällaista eurooppalaisuutta on tässä liian vähän ja se on ongelma. Ja siksi ehkä konsolidointi on kysymys, johon tulee vielä keskittää huomiota. Kymmenessä maassa kannattaa olla kilpailukykyisiä sen sijaan, että toimijoita on valtava määrä, mutta ei ole kilpailukykyisyyttä. Tässä myöskin perusoikeuksia hieman kommentoitin. Eli kannattaa katsoa, minkä tyyppisiä eh, hyötyjä saadaan, mutta minkä tyyppistä on sitten jatkokoulutuksen tarve, eh, taitojen kehittämisen tarve ja miten sitten tämä vaikuttaa eh, työnkuvan muutoksen myös teollisuudessa ja on tärkeää, että digitaalinen vallankumous on sellainen, että myös normaalit ihmiset ja työntekijät voivat siitä hyötyä ja että haittapuolet pidetään minimissä tai jos mahdollista pyritään niiltä kokonaan välttymään. Ja, ja digitaalisen talouden herkkyys on kysymys työsuojelusta ja pätevyydestä ja se nähdään esimerkiksi liukuhihnalla. Samat työsuojeluasiat täytyy kehittää silloin, kun puhutaan digitaalisesta taloudesta. Meidän, meidän täytyy kutsua myös AY-liike ja lainsäädännöllinen työpaikkaedustus mukaan keskusteluihin. Ja tämä pitää saada rahoitettavaksi yhteisrahoituksen Euroopan budjetista. Sitten tämä geoblogging siirrettävyys ja alueellisuus. Täytyy olla selvä, että digitaalisen sisämarkkinan periaate on, kansalliset rajat eivät ole näin relevantteja, mutta periaate voi, siitä voi olla myös mielekkäitä poikkeuksia. Ja mainitsin tästä tällä hetkellä kolme sellaista. Julkisoikeudelliset yleisradioyhtiöt, TV-yhtiöt perivät usein maksuja tai niitä rahoitetaan kansallisesta budjetista, silloin sillä on kuitenkin peruspalvelutehtävä näissä jäsenvaltioissa eikä sen ulkopuolella. Maksut ovat vähemmän perusteltavissa, jos alueellisuudesta luovuttaisiin yön yli. Toinen esimerkki. Katsotaan urheilua. Urheilujärjestöt, koripallo, lentopallo, mutta myös jalkapallo – ne voivat sanoa, että teidän liikemallinne on rakennettu kansallisen hallinnon varaan. Jos, nyt jos, puhut, jos haluaisin markkinoida Euroopan tasolla, niin mm. esimerkiksi HSV äh, Hamburg ja San Paulia vasten se olisi vähemmän kiinnostava kuin taas Real vastaan Barcelona olisi paljon kiinnostavampi ei ole kyse pelkästään, vaan ky- kymmenestä johta- se olisi markkina-alue kymmenelle johtavalle jalkapalloseudulle. Mutta on kysymys myös amatööriurheilijoista ja muusta urheilusta kuin jalkapallosta. Sil- niissä tapauksissa alueellisuusperiaate on tärkeää. Ja urheilujärjestöt tulevat todistaa tämän teille ja, ja tulen lähikuukausina – keskuste- hakemaan keskustelua tästä asiasta. Tässä on kysymys, tämä koskee kulttuurivaliokuntaa, mutta myös teollisuusvaliokuntaa. Ur- urheilut vaatii poikkeuksia. Sama koskee elokuvaa. Eurooppalainen elokuva, johon olemme kuitenkin sijoittaneet paljon resursseja, parlament, se oikeastaan, se ei pysty kilpailemaan Hollywoodin kanssa. Suuret amerikkalaiset elokuvat hallitsevat markkinoita, Googlet ja Netflixit ovat niin ikään hallitsevia. Ja eurooppalainen elokuva, eurooppalainen elokuva ei pysty luopumaan taloudellisuudesta yön yli kuten esimerkiksi Itävallan elokuva hyötyy itävaltalaisista resurssoinnista ja sama koskee Saksaa. Tämän lisäksi ei ole vain kysymys vain yhdestä yhdestä kielestä, meillä on 24 kotimaan kieltä. Ei ollut kysymys yhdestä historiasta, meillä on 28 ja useamman, useampikin historia. On kysymys, myös sanotaan tilapiirroksista. Tänään Saksassa ollaan kiinnostuneet portugalista 0,0 ja sitten Viron historia irlantilaisten kanssa vain, vain osin kiinnostava nyt kun me tarkastelemme kulttuurihistoriaamme, ja jos me haluamme vaalia kulttuuririkkauksiamme, niin me emme, voi yön yli siitä, äh, siitä esimerkiksi televisiotuntoa äh, eurooppalaisella tasolla. Geoblogin on järkevää. Jos jotakin tarvitsee, silloin tarvitaan siirrettävyyttä. Jos, äh, jos ajatellaan rapid viinin ja Red Bullin matsia Viinissä, halusin nähdä sen Brysselissäkin, mutta me emme saa heittää lasta pesuveden mukana pois. Ja meidän täytyy puhua urheilujärjestöjen kanssa, urheiluseurojen kanssa järkevästä, järkevästä järjestelmästä, järjestelmästä tältä osin. Kiitoksia. Thank. Kiitoksia kovin paljon komissaari. Oli kovin kiinnostava keskustelu kanssanne. Ja Muistakaa, että olemme aina valmiita tapaamaan teidät digitaalitaloudesta ja digitaalista sisämarkkinoista ja yhteistyöstämme, joka on ollut oikein hyvää viimeisen kuuden vuoden ajan. Paljon kiitoksia vielä kerran. Goodbye. Danke ah, für die ganze Und die Klausur schon Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, me siirrymme koordinoittoreiden kokoukseen ja pyytäisinkin kaikkia teitä, who are not paitsi äh, kaikkea